Okay, colleagues, may I have your attention, please? Uh, Mr. Toyer. No niin, kollegat. Kollega tulee tänne 15 minuutin päästä, mutta aloitetaanpa nyt kuitenkin kokous, joten avaan tämän päivän kokouksen. Ensinnäinen kohta esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Se lähetettiin 26. syyskuuta teille sähköpostitse ja se on asiakirjoissa mukana. Jos kukaan ei vastusta, niin katsotaan se hyväksytyksi. Sitten toinen kohta, puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin kiinnittää huomionne äh, kielijärjestelyihin. Ne löytyy paperista. Tämä lähetys tai kokous lähetetään internetissä. Ja tieto huomisesta, tilintarkastustuomioistuimen vierailusta – Meillä ei ole luetteloa bussissa, joten teidän pitää allekirjoittaa luettelo täällä parlamentissa jo. Ja joitakin muutoksia. Sadense Blasauer ja Neli lähtivät sihteeristöstä. Teresa Pinto on uusi jäsen sihteeristössä. Paljon onnea ja menestystä tässä tehtävässä. Sitten kohta kolme esityslistalla. Euroopan petosten torjuntaviraston uudistaminen. Tässä käydään koneäänestys, mutta jos ennen sitä esittelijä haluaa sanoa jotakin, niin olkaa hyvä. Gressle, olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen nyt lähettänyt kollegoille sähköpostin liittyen viimeaikaisiin viivästyksiin ja toivottavasti olen nyt pystynyt rauhoittelemaan mieliä, mitä tulee jäsenten koskemattomuuteen. Tämä tarkistus, joka esitettiin myöhemmin, sitä ei enää otettu neuvostossa käsittelyyn. Tässä kysymyksessä ei enää ollut mitään tehtävissä ja kaikkihan tietävät, tietävät että yritin tätä kyllä saada läpi aika pitkään. Sovimme siitä, että komissio tekee tästä julkilausuman. Olafin osalta ehkä komissiolaisen Shemeta voi nyt sitten kertoa tästä tilanteesta, eli millainen tämä julkilausuma tulee sitten olemaan. Kun kysytään tai käsitellään näitä koskemattomuuskysymyksiä, niin silloin täytyy katsoa, mikä on meidän työjärjestyksemme määritelmä. Me emme onnistuneet tässä. Me yritimme tässä asiassa toimia, mutta emme onnistuneet. Ja sitten tämä tarkistus, josta ei koskaan edes äänestetty, eikä se mennyt edes täysistuntoon, niin se, että kaikki nyt kaatuisi tähän, niin se olisi kyllä sääli. Eli haluaisin nyt onnitella komission jäsentä. Me emme ole koskaan lähellä olleet toisiamme näissä asioissa, joten toivottavasti tämä asia saadaan nyt päätökseen. Tämä olisi suuri menestys meille kaikille, että tämä asia saataisiin nyt käsiteltyä loppuun ja toivon, että te olette samaa mieltä sitten tästä äänestystuloksesta. Haluaisin myöskin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tässä mukana kolmikantaneuvotteluissa. Komissio ja neuvosto, neuvoston puheenjohtaja, puheenjohtajavaltio Puola ja erityisesti puheenjohtajavaltio Tanska tekivät erittäin hyvää työtä. No, Unkari myöskin aloitti tämän työn. Ja haluaisin todeta, että on todella sääli, ja poliittisesti erittäin typerää, jos me jäsenvaltiot antaisimme merkin siitä, että tämä nyt ei onnistu, vaikka olemme kahdeksan vuotta yrittäneet saada tätä asiaa edistettyä ja olemme neuvotelleet asiasta. Se, mitä nyt on pöydällä, on hyvä tulos, erittäin hyvä. Nyt ensimmäistä kertaa meillä on mahdollista käsitellä lahjus, äh, petosten torjuntaa. Ja jos me keskustelemme tästä nyt Olafin ja neuvoston ja komission, kaikkien sidosryhmien kanssa, jotka ovat näissä asioissa mukana, niin uskon, että saamme aikaan hyvän tuloksen ja että voimme torjua petoksia menestyksekkäämmin kuin tähän mennessä. No, yksi asia on mielestäni vaikea hyväksyä. Me kaikki sanomme, että tämä on meille tärkeä aihe, mutta sitten kun näitä asioita pitää todella käsitellä, niin kukaan ei enää teekään mitään. Tämä tilanne on nyt päätöksessä meidän täytyy huolehtia siitä, että näin tärkeät asiat voidaan käsitellä paremmin kuin tähän mennessä. Ja siksi haluaisin kiittää omaa pientä tiimiäni, Francelloa ja sihteeristön jäsentäjä Krostebatskaa, kieli, lingvistijuristeja Medelianoa ja Savennia, jotka ovat antaneet meille erinomaista apua. Ja sitten myöskin neuvoston puolelta sihteeristö ja komissiosta Uuri ja hänen edeltäjänsä Klesbuot haluaisin kiittää kaikkia sydämellisesti, kaikkia kollegoita ja kaikkia puolueryhmiä, jotka ovat olleet tässä työssä mukana. He ovat kaikki auttaneet meitä pääsemään näin pitkälle, kun nyt ollaan. Ja meidän täytyisi nyt saada tämä tosiaan päätöksen, mutta ehkä komissio voisi kertoa vielä tästä komission julkilausumasta jotain. Kiitos. Thank you very much, Ma'am Gressley. Kiitos Gressley. Ennen kuin annan komission jäsenelle puheenvuoron, niin haluaisiko joku muu kollega vielä kommentoida? Ei. Sitten olkaa hyvä. Sieltä. Eén eh, zaak, eh, opmerking. Eh, ik ben heel... Niin, minulla olisi yksi, yksi kommentti. Minä olen erittäin tyytyväinen edustaja Gresslen työpanokseen. Tilannehan on ollut aika ainutlaatuinen. Eli että aiemminhan jo sovimme lykkäävämme äänestystä koska halusimme näyttää hyvää tahtoa parlamentin puhemiehen suuntaan, mutta ei se nyt sentään sitten, sitä ei auta toistaa. Tämä on kuitenkin osa parlamentin arkea. Ja jos sitten ylhäältä tulee joku käsky, toivottavasti tulee sitten hyvissä ajoin aina nämä toimintaohjeet, niin että voimme sitten asianmukaisesti toimia paremmin, paremmassa järjestyksessä kuin tähän asti. Mutta kuitenkin Inger, Inger erittäin paljon kiitoksia. Please. Kiitos taas ja sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos kovasti. Seuraavassa puheenvuorossani niin olen sitten monisanaisempi, kun käsittelen komission aloitteita petoksen torjunta kokonaisuudessa, eli siihen vielä palataan tuonempana, mutta tässä vaiheessa haluaisin kiittää edustaja Gresleä ja kaikkia muita, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Totta, aika, aika monta vuotta tähän on vierähtynyt. Minun laskujen mukaan kuusi, Greslen mukaan kahdeksan. Silloin tämä työ käynnistettiin, mutta nyt minusta olemme saavuttaneet erinomaisen kompromissin, minkä ansiosta Olaf pystyy jatkossa työskentelemään tehokkaammin, entistä tehokkaammin ja tulee, on silloin sen mahdollista sitten hahmottaa tulevat työtehtävänsäkin entistä paremmin. Tämä, nämä kiistat sitten, kuten tunnetusti, johtivat äänestyksen lykkäämiseen. Ja sen seurauksena meiltä on nyt itse asiassa tulossa kaksikin julkilausumaa. Toinen äh, liittyy Olafin ja Euroopan parlamentin työjakoon, jossa sitten tulemme hyvin äh, tarkkaan määrittelemään äh, äh, kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet silloin, kun asiat Euroopan parlamentin käsittelyyn tulevat. Ja toinen julkilausuma käsittelee jäsenten koskemattomuutta ja, ja, ja työjärjestystä tai näitä määräyksiä. Ja ne, ö, sitten kun asetuste, asetukseen, säännöks, säännökseen tulevat, niin katsotaan, että ne ovat sitten asianmukaisessa hoidossa. Kiitoksia. Onko muita kommentteja tähän asiaan? Jos ei, niin ah, Gressle, olkaa hyvä. Olaf, ganz herzlich danken. Niin totta kai haluaisin kiittää myöskin Olafia ja sen pääjohtajaa. Ja pyydän anteeksi, että unohdin tämän. Halusin vain, että tästä ei nyt synny mitään väärinkäsitystä. Kiitos. Kiitos. Erityiskiitokset Olafille siis. No niin, mennään sitten eteenpäin äänestykseen. Eli väliaikainen mietintö myönteisen tuloksen saavuttamiseksi vuosien 2014-2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä. Anteeksi, pahoillani. Niin, eli tästä äänestetään vain kyllä tai ei. Eli ne, jotka ovat puolesta, nostakaa kädet ylös nyt. Ei kun otetaankin tämä koneäänestyksenä. Eli onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. No niin, nyt seuraava kohta väliaikainen mietintö myönteisen tuloksen saavuttamiseksi vuosien 2014-2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä valmistelija Mulder. Tarkistus yksi, ketkä ovat puolesta, nostakaa kädet ylös. Vastaan. Tyhjää. Se on hyväksytty. Tarkistus kaksi, puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten lopullinen äänestys, se tehdään koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut valmistelijalle. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Maanviljelijöille maksettavat suorat tuet osana YMPn tukijärjestelmiä. Valmistelija Holmeyer. Tarkistus 20 puolesta vastaan. Ehdotan, että tarkistetaan eh, koneellisesti tarkistus 20. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestys. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 57. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Se on ehkäpä hyväksytty, mutta tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23, jossa on suunnilleen tarkastus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 vedetään pois, 25 myös 26 ja 27 myöskin on vedetty pois. Tarkistus 63, se on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 raukeaa, koska 63 hyväksyttiin. Sitten 28 28, 29 raukeavat 63 puolesta, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut aivan selvä. Otetaan koneäänestys. 31 tarkistuksesta on kyse. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 32 ja 33 on vedetty pois. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan. Tämä ei ollut aivan selvä. Otetaan koneäänestys 67 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 on vedetty pois, 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 on vedetty pois, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 on vedetty pois, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 vedetty pois, 44 sulinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 viiva 49 on vedetty pois, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 51 ja 52 on vedetty pois, 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 on vedetty pois, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi vedetty pois, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän kymmenen vedetty pois, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksitoista vedetty pois. 13 kolmessa osassa, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa suunnilleen tarkistuspuolesta vastaan. Tämä ei ollut aivan selvä. Tarkistetaan koneellisesti. Ensimmäinen osa, tarkistus 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14, 15, 16 vedetty pois. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten lopullinen äänestys koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Mr. Geyer, please. Geyer. Ich äh, hatte vorübergehend das Problem, dass... Minä oli äh, ongelmana se, että Saksan kanavalta äh, tulvi korviin ihan vieraita kieliä siksi äh, kohtaan, jossa 58 äh, äh, äänestettiin ensimmäisellä sivulla semmoinen kakkasin, koska, koska saksankielinen tulkkaus oli epäselvä, se, se hylättiin, mutta olisin kuitenkin halunnut sen puolesta äänestää. Että ymmärtääkseni siinä ääneni olisi ollut ratkaiseva. Thank you. We will take note of you. Kiitos. Tämä merkitään ylös ja otetaan huomioon. Gräsli. Ich kann das gut verstehen, aber das wäre ymmärrä, ymmärrä hyvin outoa, mutta että, että äh, puheenjohtaja sallii tällaisen jälkikäteen tehtävän korjauksen – tarkistaisin kuitenkin, haluaisin tarkistuttaa vielä sen, että riippuuko äänestyksen tulos nyt sitten tästä, tai muuttuuko se. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta. Kohta kuusi esityslistalla. Vastuuvapaus 2011. EUn yleinen talousarvio, pääluokka kolme. Komissio, meillä on komission jäsen Simenta täällä mukana ja ensinnäkin haluaisin antaa teille puheenvuoron. Uh, dear Chairwoman, uh, honorable members, ladies and gentlemen. Rouva puheenjohtaja, arvoisat uh, jäsenet, kiitän halu- aluksi tilaisuudesta uh, saada uh, tulla kertomaan komission tuoreimmista kertomuksista, jotka erityisesti tätä valiokuntaa kiinnostavat. Ensinnäkin tämä seurata kertomus, jossa komissio yksityiskohtaisesti sitten esittelee ne toimenpiteet, Eh, joihin se on ryhtynyt 2010 vastuuvapauskäsittelyn yhteydessä parlamentilta tulleiden toiveiden mukaisesti. Sitten 2011 vastuuvapauskäsittelyyn liittyen eh, komissio on ottaa eh, tämän poliittiseen vastuun kantaakseen koskien näitä sille myönnettyjen määrärahojen käyttöä ja saavutettuja tuloksia. Sitten vielä sisäisestä tarkastuksesta on kertomus viime vuodelta. Näillä pyritään selvittämään, selvittelemään sitten budjetti, budjetin hallinnon suuntaviivat ja halutaan selvitellä, onko sitten ryhdytty suositeltuihin toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Niin komissiokin, komissio on ihan yhtä mieltä kaikki, tämä harjoitus mahdollistaa kaikkien osallistajien osallistumisen tähän toimintaan aktiivisesti ja osoittamaan sitten myöskin tietyt heikko, heikkoudet, joita kenties komission toiminnassa on, ja pyrkiä sitten niitä parantamaan. Lähdetään tästä seurantakertomuksesta liikkeelle olette tästä saaneet kolme asiakirjaa, tällaisen lyhyen asiakirjan, jossa selitetään seurantaa kriittisimmiltä tärkeimmiltä osiltaan. Ensinnäkin mitä tulee neljään Äh, toimenpiteeseen ja toisaalta se sisältää sitten äh, tärkeimmät vaatimukset suhteessa EUn tärkeimpään, tärkeimpien äh, toimintakenttiin. Sitten henkilöstön toimintakertomukset, jotka, joissa vastataan parlamentin erityisiin kysymyksiin ja vaatimuksiin sekä neuvoston suosituksi. Painot, keskustellaan ensin nyt näistä neljästä painopistealueesta, e, joista jo aiemmin ennen toukokuista äänestysten läpikotaisin e, keskustelimme ensim, ensimmäisessä perään kuulutettiin tämän rahoitusmekanismin uudelleen arviointi ja komissio hyväksyy kaikki suositukset, jotkut on jo toteutettu, esimerkiksi EUn nykyisen oikeudellisen puitteiston uudistaminen ja muut uudistukset ovat jo ihan tuloillaan. Esimerkiksi säännöllinen kertomus sitten vastuuvapausviranomaiselle viranomaiselle tässä yhteydessä haluaisin kertoa, että vuoden äh, lopulla vielä sitten saatte yksityiskohtaisen kertomuksen siitä, miten tällainen äh, tätä äh, rahoitusvälineen hallintainstrumenttia on, on kehitetty. Komissio on reagoinut myönteisesti kakkospainopistealueen vaatimuksiin, jossa tällä, tätä tilivelvollisuutta halutaan parantaa parlamentin vaatimusten mukaisesti. Muistan, että, että tälle valiokunnalle ja kaikille on jatkuvasti toimitettu kaikkia jäsenmaita koskevat vuosittaiset katsaukset, ja näin tulemme jatkossakin toimimaan. Sopimuksen velvoitteiden mukaisesti komissio on niin valmis entisestään parantamaan vuosittaisen toimintakertomuksen laatua ja luettavuutta. Horisontaaliset palvelukset, palvelut ovat saaneet selkeät ohjeet, joissa sen lukee sel- selvemmin Eh, miten, miten tämän eh, valiokunnan toiveeseen tulee vastata, esimerkiksi miten virhemarginaalit on laskettava ja miten tällaiset riski, eh, virheriskit on arvioitava näin poispäin. Vain muutamat toimet, tämä nyt ei tulla teille yllätyksenä, vain muutamia toimia komissio ei voi hyväksyä. Tässä yhteydessä viittaan komissaarien allekirjoituksiin eri vuosikertomuksissa johtajien roolien ja velvollisuuksien katsotaan olevan täydentäviä, toisiaan täydentäviä komissaarien kanssa, mutta eivät suinkaan yksioikoisen selkeitä. Tarkoitus on kuitenkin varmistaa, että komission poliittinen taso pysyy hyvin perillä kaikesta mm, siitä, mitä, mitä tuolla hallintoportaassa oikein touhutaan. Mm, tämä nykytilanne mahdollistaa sen, että komissaarit yksi, yksi, yksilöllisesti ja koko kollegiona voivat tämän mm, heille osoitetun tehtävän täyttää. Mitä tulee sitten kolmanteen päätoimenpidealueeseen, eli, eli tämä tarkemman seurannan ja valvonnan toteuttaminen, niin kuin varanhoitoasetuksen varannutasetuksessa on sanottu, nyt kykenemme paremmin jo seuraamaan sitten näitä esimerkiksi maksatuksia, mitä tulee ensimmäiseen toimintaan koskien kohesiopolitiikan pakotetoimien tehostamista. Tässä yhteydessä haluaisin toistaa komission sit vakaumuksen saada nämä seurata näiden ohjelmien toteutumista ja valmiuden katkaista rahoitus, ellei, ellei näihin järjestelyihin ole tarpeellisella tavalla reagoitu haluan tässä yhteydessä äh, viitata myöskin näihin, näihin nettorahoituskorjaamiin toimenpiteisiin, joita äh, tulevissa rahoitusneuvotteluissa on noudatettu. Tässä ollaan vähän äh, liikkumassa poispäin siitä, mitä parlamentti vastuuvapaus kertomuksessaan esitti. Ja haluan vain toistaa tukeni tälle ehdotukselle ja vetoan sektoraalisiin äh, valiokuntiin, jotka, jotka tässä toimivat yhteiskansalainsäädäntöjä säätäjinä se sektorikohtaista kehitystä määriteltäessä. Sitten myöskin äh, budjetin laantaminen äh, komissiossa on sen omassa vastuussa, mutta tilintarkastajien ja oman tarkastuksemme tuloksesta selviää, että kun äh, muita talouden toimijat, esimerkiksi juuri vaikkapa jäsenmaiden äh, viranomaisten ää, ää, äh, tarkastusten ansiosta tällaisen terveen taloudenpinon ää, tason säilyttäminen ei ole välttämättä saavutettavissa, siksi jäsenmaiden tulisi olla yhteistyössä komission kanssa, mutta jaka, jakaa myöskin sitä vastuu noin 80 prosentista EUn kokonaistulojen arviosta ja sen toteuttamisesta. Siitä, sitä koskevat määräykset hyväksytään tuonapana tässä kuussa. Siihen sisältyy koko joukko syvälle käyviä muutoksia koskien taloudellisten toimijoiden toimintaa, kansallisten viranomaisten riittämättömiä, riittämättömyyttä budjetin valonnassa ja siihen liittyviä pakotetoimia. Esimerkiksi olen vakuuttunut siitä, että kaikki nämä toimet edesauttavat budjettiinstituution tehoa ja laadukkuutta kaikissa instituutioissa. Kuten ja parlamentin toiveista suurin osa on joko nyt jo täytäntöön pantu tai ovat, odottavat lopullista täytäntöpanovaihetta. Tämä on pelkästään parlamentin ja valio, valio, valiokuntanne ansiota, mutta myöskin toisaalta vahvistaa sitten roolian tulevien EU-ohjelmien kohtaloa mietittävissä pohdittavissa Eh, pohtivissa neuvotteluissa näiden eh, varainhoitoneuvottelujen yhteydessä ajatellaan äh, esimerkiksi vaikka tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksia ja niiden äh, toivomuksia ja määräyksiä, toivottavasti ne sitten huomioidaan meidän työtämme, työtämme arvioitaessa täällä parlamentissa rakentava vuoropuhelma äh, sisältää tulevaisuudessakin vastuullisten komissaarin kuulemisen, mitä tulee seuraavan vastuunvapaus myöntämisprosessiin. Olen sitten toki käytettävissä ne aina, kun teillä on jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa. This report of the management Seuraavaksi sitten hallinnon suosittu, hallintosaavutuksen synteesiraportti 2011 myöskin sisäisen, sisäisestä tarkastuksesta. Eh, mitä tulee tähän eh, eh, komission tilivelvollisuusvälineeseen mitä, ja sen tai tarkoitukseen saada saavuttaa tavoitteet ja, ja hoitaa nämä vastuut. Tämä on koko kollegion taholta merkittävä poliittinen lausuma, siksi se onkin saanut täyden näkyvyyden se on komission viikoittaisen kokouksen esityslistalla ei pelkästään tiedotusasian ilmoitusasiana, vaan sitä käsitellään ja käsitellään ja hyväksytään asianmukaisessa järjestyksessä. Tämä, tässä pohjana on järjestelmälliset vuoro, vuoropuhelut komissaarien ja heidän toimistojensa välillä e, aina kun vuotuisia toimintakertomuksia laaditaan näistä syistä tätä syntesi hyväksymistä ei, hyväksyn, hyväksymistä ei voida pidä, pitää pelkästään rutiinitoimeenpidän, vaan siinä on tällainen vastu, kysy vastuullisesta mm, tilivelvollisuusprosessista komission taholta. Tämä syntesikertomus keskittyy eri osastojen toimintakertomuksien esittelemiseen pääpiirteittäin. 2011 synteesikertomuksessa se on selitetty yksityiskohtaisesti meidän saavutuksemme, mutta myös heikkauksia meidän on kuvailtu erityisesti koskien näitä seitsemän varaumaa, jotka pääjohtajat ovat tehneet koskien vuotuista toimintamme. Kertomuksessa sel- selvitetään kehitykset eri toimintasektoreilla samoin kuin ne toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä vasta, jotta nämä heikkoudet saataisiin korjatuksi vuotuisissa tuo toiminta, vuotuiset toimintakertomukset ovat pääasiallinen lähde esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimelle vastuuvapausviranomaisille. 2011 pysyvät, pysyvät ohjeet toimintakertomuksessa ovat hioutuneet entisestään niin, että sitten tämä sisältö olisi helpost, helpommin luettavissa ja, ja, ja kaiken tavoin täsmällisempää niin ikään on, on pyritty harmonisoimaan tätä raportointia sellaisissa kysymyksissä, kuten äh, siis tällaisten äh, virhemarginaalien laskemisessa tai, tai Mm, kaikki valtuuskunnat ja viranomaiset ovat saaneet kohtu riittävän varmuuden siitä, että, että, että varoja on käytetty tarkoituksenmukaisella tavalla ja, ja terveen taloushallinnan periaatteiden mukaisesti. Niin ikään he ovat kertoneet, että heidän valvontamekanisminsa ovat varmistaneet sen, että, että, että kaikkien toimet, kaikki, kaikki toimenpiteet ovat olleet laillisia ja laimu, asia, asianmukaisia. Mä, mitä sitten tulee tähän kvantifiointilisäyksiin, ne on, niiden on todettu olevan aika lähellä tilintarkastustuomioistuimen loppupäätelmiä. Suurin vaikeus piilee, näihin, piilee näissä hyväksyntämenettelyjen mutkikkuuksissa ja laskentatapojen erilaisuudessa. Vaikkakin edistystä näissä nykyohjelmissa on saavutettukin, komissio on silti ehdottanut kunnianhimoisempia yksinkertaistamistoimia tulevaisuuden valan synteesikertomuksessa on pyritty valaisemaan koko joukkoa meidän alo- tämän alan aloitteitamme. siis muist- muutamista näistä kertoa. <coughs> Odottelemme hyviä tuloksia edunsaajille yhteisistä toimista, jotka otetaan käyttöön tutkinta-alalla. Toiseksi varainhoitoasetuksen uudistaminen luo uudet tilinpitovelvollisuudet ja otetaan käyttöön myöskin vuotuiset ilmoitusmenettelyt. Ja kolmanneksi rakennerahastojen käyttöistä saadaan enemmän tietoa, kun kyse on takaisin perinnästä tai muista oikaisutoimista. Lisäksi vuosittaisessa kertomuksessa keskitytään enemmän siihen, kuinka politiikasta on saatu lisäarvoa EUlle. Ja viimeiseksi on valmistettu alakohtaisia ehdotuksia vuoden 2013 jälkeiselle ajalle, ja se on tärkeä hetki komissiolle edelleen parantaa sisäistä valvontaa ottaen huomioon valvonnan kustannustehokkuuden ja sisäiset valvonnat, jotka on suhteutettava oikealla tavalla riskeihin. Puheenjohtaja, tämä prosessi on edelleen parantunut osittain myöskin teidän ehdotustenne ansiosta. Uskon, että se millä tavalla se on tällä hetkellä järjestetty ja tiedot, joita siitä saadaan sidosryhmille, täyttää monia toiveita, joita tällä valiokunnalla on aikaisemmin ollut. Ja haluaisin kuulla teiltä, millä tavalla te arvioitte tätä vastuumenettelyä. Ja olen avoinna ehdotuksille, joiden avulla sitä voitaisiin edelleen parantaa komission ja vastuuvapausviranomaisen etujen mukaisesti. Sitten vuosikertomuksesta vielä muutama sana vuoden 2011 osalta. Sehän hyväksyttiin komissiossa 28. syyskuuta. Se pohjautuu raportteihin, joita on tullut tilintarkastajilla, kun ne tekevät työtään vuonna 2011. Ja siinä annetaan katsaus varanhoitokysymyksiin komissiossa, ja se esiteltiin synteesiraportin ohella. Tärkeimmät tarkistukset järjestettiin, kun katsottiin transaktioiden riskejä ja tarkastettiin, että valvonnan ja täytäntöönpanon tasot ovat riittävät. Sisäinen tarkastaja ei tehnyt mitään kriittisiä suosituksia. Hyväksyntätaso tilintarkastusosastolla suositusen osalta on lähellä 100 prosenttia. Ja kun katsotaan sidosryhmien tutkimusta, hyvin suuri osa osallistujista katsoi, että Suositukset johtavat parempaan riskinhallintaan komissiossa ja toimeenpanovirastoissa. Komissio kuitenkin katsoo, että vielä on parantamisen varaa, kun katsotaan täytäntöönpanoa tilintarkastusyksiköissä IASn suositusten mukaisesti. Sitten tärkeimmät kysymykset, joista sisäinen tarkistaja puhui ja mitä on tehty näiden suositusten täytäntöönpanemiseksi. mitä tulee suorituksiin, on katsottu, että ensimmäiset tarkistukset tuottivat myönteisiä tuloksia, mutta on kuitenkin varmistettava, että pääosastojen toimintaa voidaan kunnolla mitata. Komissio katsoo, että tällaiset tarkistukset ovat hyvin tärkeitä nyt hetkellä, jolloin sisäisiä, sisäiset tarkastusjärjestelmät ovat tehokkaita, mutta meidän täytyy kuitenkin pärjätä vähemmin resurssein ja kuitenkin toimia tehokkaammin. Kun katsotaan eri politiikan aloja, sisäinen tarkastaja on korostanut, että tarvitaan yhteistä tarkistusstrategiaa tutkimuksen alalla ja suosittelee vahvempaa valvontaa sekä komissiossa että EUn valtuuskunnissa ulkoisen avun saralla ja katsoo, että rakennerahastojen valvontastrategia on oikeanlaista. Mitä tulee IT-teknologiaan, komissiolla on uusi hallintorakenne ja siellä on useita aloitteita, joilla järkiperäistetään IT-järjestelmiä ja paremmin integroidaan ne toisiinsa. Komissio myöskin katsoo, että sisäisen tarkastajan työ vuonna 2011 noudattaa kansainvälisiä standardeja – Mutta tämän lisäksi komissio myöskin katsoo, että sisäinen tarkastaja on vaikuttanut siihen, että tehokkuutta on parannettu komission hallinnossa ja valvontajärjestelmissä. Komissio myöskin katsoo, että sen yksiköt ovat toimittaneet riittäviä toimintasuunnitelmia, joilla puututaan heikkouksiin, jotka ovat tulleet esille, ja varmistetaan, että jatkuva valvonta täytäntöönpanon osalta tulee toteutumaan. Filip Taveon, komission yksikön johtaja, on valmis vastaamaan sitten yksityiskohtaisempiin kysymyksiin, joita teillä ehkä on tästä aiheesta. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Commissioner, dear colleagues. Uh, I had a very Kiitos komission jäsen, kiitos kollegat. Minun äh, lentokoneeni oli myöhässä, joten en kuullut kaikkia kommentteja, mutta haluaisin kuitenkin avata keskustelun tämän valikunnan jäsenten keskuudessa ja haluan käyttää tilaisuuden hyväkseni ja puhua Philip Tavenin. Minulle on kerrottu tietystä lähteistä, että teillä on tänään syntymäpäivä. Ja siksi haluan sanoa, että hyvää syntymäpäivää. Paljon onnea. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Kiitoksia vielä komission jäsenelle Vastuuvapainen myöntäjänä me käytämme oikeuksia, joita meille on Lissabonin sopimuksessa myönnetty. Ja uskon, että voimme myöskin osoittaa, että ainoastaan toimiva budjettivalvonta johtaa siihen, että voimme säästeliästi käyttää verorahoja ja myöskin tehokkaasti. Nyt tällä hetkellähän ollaan yhä tietoisempia kansalaisten keskuudessa siitä nyt kriisin aikana, ja jäsenvaltioissa tiedetään se, että rahoja on yhä vähemmän ja yhä enemmän säästöjä pitää tehdä. Ja tällöin suhdataan kriittisesti kaikkiin valtion menoihin. EU nyt ei ole se valtiotaso, jolla eniten varoja käytetään henkeä kohti, mutta kuitenkin tämä talousarvion valvontavaliokunta on ottanut vastaan tärkeän tehtävän, koska parlamentissa ja myöskin osissa komissiota ja tietyissä viranomaisissa ja virastoissa on puhuttu vastuuvapausmenettelystä. Ja tässä yhteydessä haluaisin vielä viitata siihen, että parlamentin puhemies Martin Schulz on jo puhunut siitä, että ehkäpä tietyt säännöt, joita käytetään vastuuvapausmenettelyssä, johtavat lisäbyrokratiaan. Olemme kutsuneet puhemiehen tänne keskustelemaan näistä asioista konkreettisemmin, koska mehän olemme tietenkin avoimia kaikille parannusehdotuksille. Ja kun tapaamme parlamentin valiokuntien puheenjohtajia ja komission kollegion, no te ette ikävä kyllä pääse mukaan sinne tällä viikolla, mutta teidän kolleganne ja myöskin puheenjohtaja Barroso ovat jo lupautuneet hoitamaan teidänkin osanne. Ja tässä valiokunnassa olen puhunut siitä, että me olemme valmiit ottamaan vastaan parannusehdotuksia, joilla voidaan vähentää byrokratiaa. Ja tällä tavalla voimme myöskin vähentää byrokratiakustannuksia, joista koituu etua sitten myöskin kansalaisille. Ja tehän olette tästä asiasta vastaava komission jäsen ja haluaisin vielä toistaa tämän kutsun teille. Eli kiitoksia tästä alustuksesta ja sitten avaamme keskustelun. No ensimmäisenä Ensittelijä Geier, olkaa hyvä. Ja, danke, president. Kiitoksia. Puheenjohtaja, hyvä komissaari Semeta, hyvät kollegat. Tämä vastuuvapausseremonia äh, alkaa tällaisella äh, pohjakeskustelulla, alustavalla keskustelulla ja perehtymisellä asiakirjoihin ja me sitten katsomme, miten näistä on sanottavaa ja odotamme kiinnostuneena sitten näitä tätä asiakirjaa ja sanaa sitten vuoropuhelua. Jotkut kollegat ovat jo huomanneetkin, että kun olemme tässä epämuodollisesti, virallisesti keskustelleet keskenämme, että osittain ilahduttavaa, luettavaa tämä yhteenveto kertomus Eh, ja pää, pää, pääosastojen toimintakertomukset nyt näyttävät olevan öö, eh, kallistuneita siihen suuntaan tai sen näköisiä, mitä nyt sitten tilintarkastustuomioistuimenkin toimivuusten mukaan oli odotettavissakin. Öö, useimmat useat ovat hyvinkin ilahduttavaa luettavaa. Ja olen ilahtunut, ilahtunut myös siitä, että että viimeksi kun vastuuvapaudesta keskustelimme ja komissio sitten näihin sen perusteella tekemämme suosituksiin on reagoinut myönteisesti ja yhteisesti esittelijän ja koko valiokunnankin toivomana on ollut, että, että näissä vastuuvapauskertomuksissa sitten näistä painopistealueita on sivuttu. Ja sitten myöskin sitä, millä tavalla komissio on sitten käytännössä toteuttanut näitä meidän painopistealueitamme ja niihin, niiden sisältämiä suorituksia. Tällä tavalla olemme tavallaan lähentyneet toisiamme tavoitteissa. Niin ikään tänä vuonna voineet toivoa, että vielä enemmän tähän suuntaan mennään, mutta hyvän uutinen voi, voi olla myöskin se, tai sellaisena voidaan pitää myöskin sitä, että että, että, että viime vuoteen verrattuna, tässä nyt tietysti painotan, että, että, että parlamentti oman esittelinsä to, to, toivomuksena on ollut, että tämä virhe, virheiden määrän vähentäminen, jota aiemmilla vuosina ei ole nähty, mutta tänä vuonna näkyy olevan kaikki edellytykset sille, että näin on. Mitä tähän komission äh, yhteenveto, yhteenvetoon tulee ja mitä siinä on luettavissa, äh, voimme myöskin sitten tässä vähän jo nähdä tämän valiokunnan tulevan työn hahmottuvan. Äh, tässä on varmaan kolme seikkaa, jotka nousevat esille kohesiopolitiikan äh, virhemarginaalit tai virheet, virheiden määrä, niin pikemminkin, ja siinä sitten jäsenmaiden vastuu tältä osin. Meidän pitää erityisesti panostaa tähän kohesiopolitiikan virheellisyyksiin ja niiden korjaamiseen. Äh, DG, regiohan on äh, tässä nyt tuli linjalla. Meidän täytyy varmaan vielä järjestää tapaaminen niin, että jäsenmaatkin sitten pääsevät tässä oikealle tielle ja meidän täytyy siihen sitten keskittää huomiomme. Ja, ja, äh, ja toisaalta sitten äh, parha, parhaamme sen, että saamme tämän virheiden määrän tässä kohdassa laskemaan tämä delegaatiomatkoissa, esimerkiksi Haitilla esimerkiksi tuli tämän esille, ja kollegojen kanssa käynyt, niin keskustelun perusteella on tullut ilmi, että, että tämä on ja melko lailla päättäväisyyttä sen suhteen, että tämä ulkosuhdehallinto on nyt otettava suuren alle. Ja, ja myöskin sitten siellä Äh, heikko, heikkouksia äh, etsiä ja, ja pyrkiä äh, korjaamaan. Sitten taaskaan ei tunnu toimimaan tämä isemmärin hallinto, politiikan hallintoimien valvinta, valvonta vielä 80 prosenttia joutuu itse tämä asianomainen regio pääosasto asiat hoitamaan, eikä jäsenmaat, kuten tarve olisi tässä koesiopolitiikka, joka tätä better spendingia on, on pitänyt ohjen nuoranaan. E, toivottavasti toteutui sitten. Ja tietysti var, varmaankin sitten aiheellinen kysymys, niin kuin tasavallassakin on ollut, että no, mitä te itse sitten teette sen eteen. Ihan aiheellinen kommentti. 1827 jäsenvaltiosta ansaitsee oikeutettua, oikeutettua arvostelua. Ja jos ajatellaan vaikka näitä naapurimaitamme tässä, ja jos tästä kun vielä lukee, mitä, millä tavalla nämä jäsenmaat ovat joko kykeneviä tai halukkaita E- e- Euroopan unionin jäsenmaiden ja veronmaksajien rahoja käyttämään oikein, oikealla äh, hyvällä tavalla. Ja kaiken kaikkiaan tästä, tähän asiaan on kiinnitettävä vastuuvapauskertomuksessa erityistä huomiota. Riskithän ovat kasvaneet, se on ihan selvä. Sille me emme sinänsä voi mitään. Meidän täytyy tässä kuitenkin painottaa puuttua muutamiin avainkysymyksiin. Mehän tiedämme, missä nämä heikkoudet piilevät. Äh, julkiset hankinnat ensinnäkin. Äh, ja meidän täytyy keskitetysti jär... miettiä sitä, miten me tässä virhe, virheiden määrää voisimme vähentää meidän kentä varmaan käynnistää kriittiset keskustelut äh, sisä, ää, ää, sisämarkkinoiden ja talouskollegojen kanssa. Minä en suostu tunnustamaan sitä, että sisämarkkinat äh, toimivat hyvin, kun äh, esimerkiksi julkisia hankintoja koskevat säännökset ovat niin äh, monimutkaisia, että virheet ovat lähes väistämättömiä hankintapäätöksiä tehtäessä paitsi että meillä on sitten tämä avun ja kohesion ongelmat äh, tässä ja hallinnon valvontajärjestelmät, jotka, josta kiikastaa, eh, niin me, me, me olemme todenneet, että monet muut kansallisen politiikan toimet eivät toimi eh, erityisesti, erityisenkään hyvin, niin kuin Koreperissäkin on varoitettu. Tämä, mitä tulee, me olemme siis suorasta mä johdostamme johtovelvollisuuden jaetusta. Siellä ovat kuitenkin virhemäärät äh, kehittyneet suosil, suotuisaan suuntaan. Ja on kuitenkin seikkoja, joissa meidän täytyy kiinnittää huomiota sitten, kun tätä vastuuvapausmietintöä loppuun hiomme valmistelemme Minulla olisi komissiolle suuntaan, komission suuntaan vielä kysymyskin. Ja se liittyy tähän sisäisen tarkastuksen kertomukseen, jonka, komis, jonka olemme saaneet luetta, luotta, luottavaksemme tämä, tämä sisäisen toiminnan tarkastus. Sitä täytyy vielä lukea huolellisemmin läpi, mutta, mutta esimerkiksi markkina pääosastolla on tarkastettu näiden julkisten hankintojen toteuttamista. Ja, ja tämä, tämä performance-tarkastus on sitten sinne toteutettu ja, ja millä tavalla nämä julkiset hankinnat ovat toteutuneet ja millaisilla virhe, virhemäärillä täytyy sitten tähän vielä muodollisimmissa puitteissa palata. Mutta kiitos nyt tähän mennessä. Kiitoksia sitten Geier. Sitten seuraavaksi kollega Vaila. Kiitoksia puheenjohtaja. Aika hyvä, että puhun nyt, koska minä olen yksi niistä sisämarkkinavaliokunnan kollegoista, jotka ovat jo kahdeksan vuotta käsitelleet näitä julkisia hankintoja. Ja siitä syystä tiedän, että riippumatta siitä, kyse oli vain muutamista tapauksista, vaan monista tapauksista, joissa on hyvin monimutkaisia sääntöjä ja niihin liittyy jo suorastaan rikollisuutta. Ja toiseksi on mielenkiintoista, että on tuomioistuimessa ja on ollut paljon PPP-tuotteita ja sanoisin, että ei ole mitään eurooppalaista järjestelmää näissä kysymyksissä, vaan ainoastaan kansallisia. Ja kaikki PPP-hanket, jotka ovat suuria, menevät sitten erilaisiin hallintoon tai muihin oikeustasoihin. Ja tätähän on kuusi vuotta yritetty yksinkertaistaa tätä järjestelmää. Eli näitä asioita meidän tulee vielä kyllä pohtia. No pari kysymystä. Tai oikeastaan vain yksi kysymys komission jäsenelle. Se, mitä Gajer juuri sanoi näistä rakennerahastoista, haluaisin vielä tarkentaa. Siis ihan lyhyesti vain alustuksessanne puhuitte näistä rakennerahastoista ja siitä, että ne käytetään oikealla tavalla. Se oli mielestäni hiukan liian vähän, eikä nyt kovin voimakas kannanotto tälle valiokunnalle, koska jos nyt katsomme tätä aluetta, siellähän on nyt kaikkein suurin osa eurooppalaista budjettia, ja rakennerahastojen uudistus on juuri alkamassa. Ja tulokset, joita viimeisen kahden vuoden aikana on saatu, tai viimeisen viiden vuoden aikana on saatu, niin niistä olisi kyllä hyötyä, kun uudistamme rakennerahastojen toimintaa, jotta voisimme suunnitella ja katsoa, missä on menty vikaan. Kiitoksia sitten Gressle. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäseniä. Täytyy sanoa, että en ole käynyt läpi vielä näitä asiakirjoja, mutta lupaan kyllä tehdä sen. Parlamentin puhemies on antanut minulle viimeisen kahden viikon aikana vähän ylimääräistä työtä nimittäin. No, haluaisin nyt esittää pari kysymystä, joita olen jo miettinyt pidempään. Ja nyt kun katsotaan dramaattista tilannetta euromaissa, miten saamme aikaan sen, että pääsemme poliittisiin tavoitteisiin budjetin osalta näillä varoilla? Eli täytyy katsoa nyt vähän työllisyyttä ja kasvua, EUn budjetissa ja kuluneena vuonna. Eli mitä mieltä olette tästä tilanteesta? Ja sitten vielä sanoisin, että kun katson näitä aluepääosaston kertomusta, niin täytyy huomata, että siellä on tapahtunut hyvin monenlaista, ja se täytyy nyt tunnustaa. Mutta kuitenkin meidän täytyy vähän miettiä, millä tavalla euroaluetta voidaan sitten yhdessä tervehdyttää EUn budjetin rinnalla. Jos näin ei tehdä, niin silloin euroalue tarvitsee yhä enemmän omaa budjettiaan. Jos me emme nyt pysty tekemään päätöksiä euroalueen suhteen ja toteuttamaan niitä EUn budjetin varoin, niin sitten meillä on pian edessämme suuri ongelma. Kyse ei ole pelkästään omasta budjetista, vaan myöskin omasta järjestöstä ja oikeastaan jo omasta parlamentistakin euroalueelle. Eli tämä vastuuvapaus, mitä me oikeastaan teemme, mitä näillä rahoilla on tehty, nämä ovat hyvin keskeisiä kysymyksiä, ajatellaan EUn tulevaisuutta. Ja voisitte ehkä näistä asioista vielä kertoa jotain. Ja sitten voisitte vielä kertoa siitä, mitä voimme tehdä, jotta emme haaskaa näitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Sitten vielä Galileo. Mikä on teidän käsityksenne tästä Galileo-järjestelmästä ja siihen liittyvistä ongelmista? Ja mitä ehdotuksia teillä on mitä te teette, jotta valvontaa tällä alalla saataisiin vahvistettua? Ja, vielen dank. Äh. Kiitoksia. Tässä vaiheessa nyt haluaisin korostaa sitä, mitä nämä kollega ovat todenneet. Eli valvonta ja rahoituskysymykset ovat tässä valiokunnassa ja budjettivaliokunnassa olleet käsittelyssä ja myöskin tärkeitä varanhoitoasetuksen kannalta. Ja olimme yllättyneitä siitä, että neuvostossa asia nähty toisella tavalla ja että oli hyvin hankalaa saada tietoja näistä asioista ja että on myöskin maita, jotka ovat kriittisiä sen suhteen, kun puhutaan tästä paremmasta varainkäytöstä, niin tässä yhteydessä Greslihän otti esiin nyt tärkeän seikan. Eurooppa neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, jonka kanssa puhuin pari viikkoa sitten kysymyksiin, kysymyksistä, jotka liittyvät budjetin valvontaan ja säästötoimiin ja parempaan tehokkuuteen, niin ehkä tällä tavalla voitaisiin helpottaa budjettineuvotteluita. Ja hän puhui samasta asiasta kuin Gressle, eli että olisi euroalueen oma parlamentti. Se nyt ei ole Euroopan parlamentin etu, eikä myöskään veronmaksajien etu, koska jos syntyy uusi parlamentti, niin sieltä syntyy lisäkuluja. Eli ehkä nyt voisitte vielä komissionäisen jäsen Semeta ottaa kantaa tähän kysymykseen, tai ehkäpä teillä jo kollegiossa on jonkinlainen käsitys tästä aiheesta. Eli jos nyt voisitte nyt ihan vain sanoa jotain näihin esitettyihin kysymyksiin. Uh, thank you for this, uh interesting question. Kiitos näistä kiinnostavista kysymyksistä ja ehkäpä voin aloittaa hieman laajemmasta aihealueesta liittyen EUn budjettiin yleisemmin. Ihan ensinnäkin viittaa tähän EUn budjettiin ja sen osuuksiin, mitä menee työpaikkoihin. Tähän liittyy paljon väärinymmärryksiä joissakin jäsenvaltioissa, kun ajatellaan, että mikä on EUn budjetin luonne. Luonne on investointi henkinen, eli kasvuun ja työpaikoihin. Ja meidän arvioimme mukaan kun komissaarin, komission jäsen Haan on täällä, niin hän kertoo sitten tarkemmin, eli EUn budjetti vaikuttaa 75 jopa 90 prosenttisesti investointeihin jäsenmaissa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ilman EUn budjettia nämä maat eivät pystyisi investoimaan infrastruktuuriin tai kasvuhankkeisiin omassakin jäsenmaassani, meillä on 80 prosenttia investoinneista, jotka rahoitetaan EUn budjetista. Eli siksi me komissiossa emme ymmärrä joidenkin jäsenvaltioiden pyyntöjä tässä seuraavassa monimuotoisessa rahoituskehyksessä liittyen siihen, että komission ehdotusta pitäisi vähentää, koska meidän mielestämme tämä on täysin väärä asenne. Ja tämä on ristiriitainen, kun ajatellaan yleistä tavoitettamme, eli halutaan, me haluamme lisätä kasvua ja työpaikkoja jäsenvaltioissa. No sitten kun katsotaan tätä keskustelua, jota tällä hetkellä käydään siinä, että pitäisi olla enemmän integrointia EU-ssa – ja euroalueella erityisesti, jotta voitaisiin puuttua näihin ongelmiin, joita euroalueella on. No, tietysti meidän mielestämme, kun katsotaan nyt tätä julkista keskustelua, niin olisi ehkä mahdollista, tai puhutaan tästä euroalueen omasta budjetista. Minun mielestäni on liian varhaista mennä yksityiskohtaisemmin tähän kysymykseen. Ja neuvoston ja komission puheenjohtaja ja keskuspankin puheenjohtaja ja euroalueen johtaja, parlamentin puhemies, kaikki nämä puheenjohtajat ja puhemiehet, päämiehet, näitä on viisi henkilöä tällä hetkellä, he työstävät tätä ajatusta tai näitä ideoita, jotka liittyvät tähän kysymykseen, ja ehkä jonakin päivänä he sitten esittävät jotakin tämä pohjalta. Ensimmäiset ideat varmasti käsitellään jo seuraavassa neuvostokoko, neuvosto huippukokouksessa, eli sitten voimme ehkä pohjata keskustelua paremmin tästä asiasta. Sitten haluaisin ottaa esille Krajerin kysymyksen, joka liittyi sisäisiin tarkastuksiin ja toimintoihin ja myöskin näihin julkisiin hankintoihin. Me keskustelimme näiden tarkastusten tuloksesta. edistyskomiteassa ja Marts-pääosasto hyväksyi kaikki suositukset, joita esitettiin sisäisen tarkastuksen puolesta, ja nämä suositukset sitten sisällytetään laajalti komission ehdotuksen uusiksi säännöiksi liittyen julkisiin hankintoihin, ja Mart-pääosasto on suostunut ottamaan suuremman roolin näiden sääntöjen täytäntöönpanossa. Tämä on erittäin tärkeää mielestäni, että he todella tekevät näin. Ja ihan joitakin huomioita liittyen tähän vastuuvapausmenettelyyn tältä vuodelta. On tietysti liian varhaista vielä sanoa, että mitä tässä tuomioistuimen eh, kertomuksessa tulee olemaan, mutta komission puolelta me olemme huomanneet joitakin kehityksiä, jotakin ilmiöitä, on yhä enemmän virheitä näissä julkisissa hankinnoissa, jotka eivät perustu EU-lainsäädäntöön, vaan kansallisen lainsäädäntöön. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot noudattavat ehkäpä tiukempia täytäntöpanosääntöjä kansallisissa lainsäädännöissään ja sitten monissa tapauksissa näitä sääntöjä ei noudateta loppujen lopuksi. Sitten nämä toiminnan tarkastukset, performance audit, Gaia mainitsitte, että tämä on hyvä kehitys ja sisäinen tarkastus itse asiassa – on painottanut yhä enemmän tätä toiminnantarkastuspuolta. Ja tällä viikolla meillä on kokous, joka IAS järjestää ja jossa käsitellään toiminnantarkastuskysymyksiä. Eli kun otetaan huomioon nämä tarpeet saada aikaiseksi tuloksia ja EUn budjetin asianmukaisesta käytöstä, niin toiminnan, toiminnan tarkastus on yhä tärkeämpi osa sisäisen tarkastuksen toimintaa. No sitten kysymys, jota Veila esitti liittyen rakennerahastoihin. Niin tietysti aivan kuten sanoin, on ehkä liian varhaista vielä tänään puhua tuloksista – vuodelta 2011. Tämähän tehdään tilintarkastustuomioistuimen toimesta, mutta voin sanoa ihan muutaman sanan tästä. Meidän toimintamme niin kun ajatellaan näiden maksujen sen mukaista käyttöä, niin olemme jo alkaneet saada myönteisiä tuloksia ja me jatkamme toimintamme vahvistamista ja sisäinen tarkastuksemme ensimmäistä kertaa osallistui kansallisten äh, tarkastusviranomaisten tarkastukseen jäsenvaltioissa, koska tietysti yksi ongelmista on se, että Kansalliset tarkastuselimet ovat ihan heikossa asemassa. Ne eivät pysty suorittamaan korkealaatuisia tarkastuksia ja siksi meidän pitää löytää tapoja, joilla voimme vahvistaa tätä toimintaa, koska meidän pitää ymmärtää, että tämä jaettu hallinto itse asiassa tarkoittaa sitä, että meillä on ensimmäinen, toinen taso tarkastuksessa ja nämä ovat jäsenvaltioiden asia hallinnoida näitä, joten meidän pitää itse asiassa pyrkiä parantamaan niiden toimintaa. Ja tietysti odotamme näitä u- tuloksia, uusia monivuotisia rahoituskehyksiä, uusia ohjelmia. Olemme ehdottaneet vahvoja toimenpiteitä, korjauksia, nettokorjauksia, jotka ovat aivan uusia tässä, mutta se on erittäin tärkeää, että tämä äh, komission ehdotus nettokorjauksista tulee myös tuetuksi täällä Euroopan parlamentissa. Ja tiedän, että talousarvion val- valvontavaliokunta viime vuonna vahvasti tuki tällaista ehdotusta ja tällä hetkellä mu- muissa valiokunnissa käydään keskusteluja tämä ehkä tulee vesitetyksi, joten tarvitsisimme tähän tukea ja yhdenmukaista lähestymistapaa, kun kyse on siis näistä rakennerahastojen hallinnoinnista. No sitten viimeinen kysymys liittyy Galileon. Sisäinen tarkastu, tarkastus osasto on tehnyt useampia tarkastuksia viime vuonna liittyen Galileon, ja me olemme keskustelleet näiden tarkastuksen tuloksia komiteasta. Ja ensimmäinen asia, jota teimme, oli se, että me vahvistimme Galileo-ohjelman hallintoa ja nyt yritystoiminnan pääosasto sillä on sellainen johtaja, joka, jonka ainoa vastuu on Galileo-ohjelman hallinnointi ja kaikki nämä ehdotukset, joita sisäinen tarkastus esitti, niin pääosasto ne hyväksyi. Ja kun tätä hallintoa on tai vahvistetaan, niin voimme sitten taata, että vähennämme riskejä. Tietysti riskejä on olemassa tässä ohjelmassa, mutta voimme painottaa enemmän hyvää, vahvaa hallintoa ja sitten voimme sitten vähentää riskejä Galileo-ohjelmaan liittyen. Niin, taisin nyt vastata kaikkiin kysymyksiin, joita tähän mennessä esitettiin. Yes, thank you very much. Uh, I have no... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Eli voimme päättää tämän keskustelun. Paitsi Geier esittelee vielä saa puheenvuoron. Haluatko vielä? No, minä sitten pidän viimeisen puheenvuoron tässä keskustelussa. Kiitoksia ja odottelemme sitten seuraavia keskusteluita. Kun keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja toivotamme vielä tavernelle oikein hyvää syntymäpäivää. Sitten komission sen Shemeta kiitoksia että olitte mukana keskustelussa. Te olette aina tervetullut tähän valiokuntaan. Ja nyt sitten siirrymme eteenpäin. Eli nyt ehkä hiukan helpompi, tai ei nyt helppo aihe, eli petosten torjunta. Ja antaisin teille vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh... Uh, let me now turn to the second subject. No niin, kiitoksia. Nyt sitten uh, tämän esiintymiseni toiseen näytökseen, eli komission viimeaikaiset aloitteet petosten ja korruption torjumiseksi ja niiden vaikutuksesta unionin talousetujen suojelun. Meillä on luvassa ensi, ensi viikolla uh, kuulemistilaisuus tästä aiheesta ja kiitän jo kutsusta saapua tähän tilaisuuteen valitettavasti tuona päivänä olen äh, matkalla Intiaan. Silloin äh, Olavin pääsi pääjohtaja Kessler tulee olemaan sitten sijallani niin tässä tilaisuudessa, mutta kuitenkin petosten vastainen taistelu on lähellä sydäntäni. Siksi olen todella äh, tyytyväinen siitä, että olen nyt saanut sitten tilaisuuden tänään puhua tästä asiasta ja aloitteista, jotka olen jo käynnistänyt tällä saralla ja niistä, jotka ovat vielä luvassa tuonempana. Eh, ensimmäistä on jo tänään tässä valikunnassa keskusteltukin. Hyvä, että olette hyväksyneet tämän kompromissin, joka me neuvoston kanssa saatiin kesätauon jälkeen, eh, kesätauon alla syntymään LASin uudistamisesta. Se on erittäin merkittävä edistysaskel ja haluan tässä vielä, vielä kerran virallisesti kiittää edustaja Kressleä eh, hänen sinnikkäästä työstään tämän asian saattamiseksi onnellisen lopputuloksen. Eh, Euroopan petosten torjuntaviraston kohtaloista on puhuttu jo yli kahdeksan vuoden ajan. Nyt sitten tämän eh, ratkaisun ansiosta siirrymme uuteen, uuteen vaiheeseen EUn tulo- ja menoarvion suojaamiseksi Uudessa asetuksessa selvite, määritellään asianomaisten henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet ja määritellään myöskin sitten äh, Olafin ja muiden asianosaisten välisen yhteistyön äh, linjat uudesta. Ja haluan tässä myöskin sitten nostaa esille myöskin äh, komission panoksen tässä työssä. Olen siitä jo maininnut, en sitä lähde enää toistamaan oma, oman korttamemmekin kekoon kansimme Olaf on ollut instituutioiden esityslistalla ja pitkään, ja niin seuraavat aloitteet, jotka tästä haluaisin teille mainita, ovat tuorempia tai eivät vielä ole edes syntyneetkään. Komissio hyväksyi ehdotuksen EUn taloudellisten etujen suojamiseksi rikosoikeudellisin keinoin. Tässä ehdotuksessa, jonka olen esitellyt kollegani varapuheenjohtaja Redin kanssa, pyrkii selventämään, harmonisoimaan ja vahvistamaan jäsenmaiden rikoslainsäädäntöä koskien EU-budjettia vastaan tapahtuviin tehtyihin rikoksiin. Miksi tämmöinen toimenpide ja direktiivi on sitten välttämätön? Koska tänä päivänä on koko joukko eri, eri tasoista suojella, suojelua, mitä budjetin noudattamiseen tulee jäsenmaissa 2000 <clears throat> vuoden jälkeen. 85, no, yli 695 eh, eh, tapauksesta, jotka Olaf on siirtänyt kansallisten päätöksen mm, tekoon, päätösvaltaan eh, raukesivat, eli sit paikalliset ja kansalliset oikeusviranomaiset eivät niihin edes tarttuneet. Ja tämänkään jälkeen tilanne ei ole kirkastunut noin 14-80 prosenttiin on näiden tapausten käsittelyyn otto määrä jäsen, jäsenmaissa. Tämä tietysti riippuu sitten oikeudellista lainsäädäntöpuitteista, ja tässä on tarkoitus tämä asia nyt korjata kolmella päätoimenpiteellä. Ensinnäkin määritellä ne rikokset, jotka kohdistuvat EUn määrärahoihin. Tässä pyritään varmistamaan se, että kaikissa jäsenmaissa ollaan nyt samoilla linjoilla siitä, mitä, mikä, mitkä toimet ovat rikollisia. Samoin on tarkoitus määrätä vähimmäisrangaistukset näistä toimenpiteistä, niin että on tasa-arvoiset, tasapuoliset ja suhteelliset ja samansuuntaiset kautta EUn. Ja kolmannekseen on äh, tarkoitus sitten vanhemmisoikeuteen puuttua, niin että voitaisiin varmistaa se, että tutkijoilla ja syyttäjillä on riittävästi aikaa toteuttaa hankalia rajat ylittäviä äh, tutkimuksia petosten selvittämiseksi. Tämä, nämä ehdotukset on toimitettu parlamentille ja neuvostolle ja luotankin äh, siihen, että tämä käsittely sujuu ja hyväksymismenettely on rivakkaa. Tämä tasoittaa sitten tietä sille suuremmalle suunnitelmalle, miten me haluamme vielä entisestään vahvistaa jatkossa EUn talousten intressien turvaamisen. Ensi vuoden kesäkuussa komissiolta on määrä tulla ehdotus koskien Euroopan yleisen syytteen viraston perustamisesta. PPO on siitä käytetty lyhennys niin ikään tulemme esittämään erillistä direktiiviä menettelytapa oikeuden yhden, yhdenmukaistamisesta jäsenmaissa 2013 lähtien. Eurojustin uudistusprosessi tulee saattamaan tämän uudistuspaketin sitten loppuun. Kuten varmaan tiedätte, Äh, äh, äh, mahdollisuus luoda e-, euro, tällainen syytteenvirasto on jo kahdeksan, on Lissabonin sopimuksesta ollut mahdollista vuonna 86 vuodesta lähtien. Tämä edellyt, tässä tietenkin vaaditaan jämäkkiä emäköitä toimenpiteitä jäsenmaiden taholta. Nykylainsäädäntö ei tarjoa riittävää lainsäädäntöä puitetta monimutkaisten rikosten selvittämiseksi, jotka ovat eurooppalaisia luonteeltaan ja ylittävät kansalliset toimivalta räätkin usein näin meidän pitää kyetä reagoimaan näihin haasteisiin sekä kansainvälisesti että järjestäytyneen rikannaisuuden rikollisuuden tekeminä, kun emme ole siihen pyrkineet. Tämä on sietämätöntä, kun ottaa huomioon tämän taloudellisen kriisinkin vielä. Meidän pitää toimia niin, että kasvu, talouden kasvu mahdollistuu, ettei sitten, etteivät varat päädy rikollisten taskuun eurooppalainen veronmaksaja aivan oikeutetusti odottaa, että pärjäävän paremmin kuin tähän asti on pärjätty. Kuitenkin eh, perusasetuksensa eh, perusteella Olaf voi eh, toteuttaa vain tällaisia hallinnollisia petostutkimuksia. PP on rooli olisi sitten vahvistaa rikosoikeudellista tutkimusta ja sen tehostamista niin, että EU-budjetti paremmin turvattaisiin täytyy mahdollistaa helpomman todisteiden keräämisen jäsenmaissa ja helpottaa myöskin sitten ylipäätänsä monimutkaisten petostapausten tutkimusta. EPP on puitteiden lisäksi meillä vielä pohditaan muita toimintamahdollisuuksia. 2001 vihreä kirja komissiolta koskee näitä valmistelevia toimia on nyt ollut kierroksella sekä yliopisto akateemisessa maailmassa että poliittisten päättäjien keskuudessa. Tarkoituksen on luoda tehokkain ja kustannus, pätevin ja kustannustehokkain ratkaisu. EPP on perustamisen lisäksi komissiolta on luvassa oikeudellinen instrumentti, jossa vahvistetaan e menettelytapasääntöjä silloin, kun on kyse EUn taloudellisten etujen survaamisesta. Tässä on erityisesti tarkoitus parantaa tietojenvaihtoja, tietojenvaihtoa monialaisissa rikostutkimuksissa, sellaisissa tutkimuksissa, jotka edellyttävät se hallinnollisten vero-, tulli- ja poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä. Tämä on tietenkin aina iso haaste silloin, kun viranomaiset eri, siis on kysymyksessä tai tapaustutkimassa on koko joukko eri jäsenmaiden eri viranomaisia. Tämä yhteistyö on kuitenkin välttämätöntä, jotta pystymme äh, torjumaan äh, rajat ylittävää äh, järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Tämän työn olisi myöskin, tai järjestelyn tarkoitus on myöskin EPP on työtä helpottaa. Tuore, tuoreempana viimeisenä tällaista uudistushankkeesta haluaisin mainita eh, hankkeen, joka ei suoraan kytkeydy tähän talousten intressien turvaamiseen, mutta kuitenkin tur, eh, eh, turva veronmaksajien rahojen säilyminen. Tässä viittaan euron suojamiseen. Asiantuntijoiden selvitykset ovat osoittaneet, että meidän tulisi muu huolehtia mustakin kuin taloudesta vakaudesta, vaan pitäisi myöskin euron setelien ja kolikoiden koskemattomuus paremmin turvata oikeudellisin, rikosoikeudellisin ja muin keinoin. Täytyy varmistaa, että jäsenmaiden viranomaiset voivat käyttää kaikkia tutkintamenetelmiä, jotka on tarjolla, on, muiden, on tarjolla muidenkin vakavien rikosten torjumiseksi. Ja meidän pitää yhdenmukaistaa ja ö, tehostaa ö, näiden rangaistusten pelottavuutta. Tämä on luvassa, ehdotus on luvassa vielä vuoden loppuun mennessä. Sitten lopuksi aloitteisiin, joilla ei ole lainsäädännöllistä luonnetta. Muistan, että, että, että, että toimistoni viime vuoden kesällä hyväksyi tällaisen itärajan toimintasuunnitelman, jonka ansiosta oli tarkoitus tehostaa savu, vähentää savukkeiden salakuljetusta itärajojemme yli. Tämä on ollut painopisteenäni työssäni mm, siitä lähtien savukkeiden salakuljetus maksaa noin 10 miljardia jäsenmaille ja unionille yhteensä vuodessa. ajatellaan tätä nykyistä budjettitilannetta, menetykset ovat sietämättömän suuret. Tupakkateollisuuden tuorempien selvitysten mukaisesti laittomat markkinat ovat supistuneet tietyssä määrin, erityisesti Baltiassa maissa – kun näin tarkastelemme koko eh, eh, Euroopan unionin ylipäätänsä eh, salakuljetus, tupakan salakuljetus näyttää lisääntyneen. Tämä kytkeytyy selkeästi vallitsevaan taloudelliseen kriisiin. Tuore, erään tuoreen tutkimuksen mukaan Välimeren alueiden laittamat markkinat ovat kasvaneet 2010 vuoden 13 prosentista viime vuoden 20 prosenttiin. Esimerkiksi Isossa Britanniassa laittomien savukkeiden kauppa näyttää olevan kasvussa, jotta sopeutumisen tilanteeseen toimistoni on alkanut suunnitella uutta strategiaa savukkeiden salakuljetuksen tyrehdyttämiseksi. Se olisi, kattaisi koko EUn eikä rajoittuisi pelkästään itäisille rajoille. Olemme nyt tämän työn alkumetreillä ja aion esittää ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tämän selvitystyön tulokset kollegialle. Tämä on, työ on tarkoitus koordinoida kaikkien asianosaisten, aivan erityisesti Euroopan parlamentin kanssa. Kaikki ehdotukset teidän, teidän suunnaltanne ovat erittäin tervetulleita. Lopuksi haluaisin muutaman sanan sanoa korruption vastaisesta taistelusta. Me Olaf tekee yhteistyötä komission muiden osastojen kanssa – tehostaakseen Euroopan korruption vastaista, EUn korruption vastaista mekanismia. Tämä lanseerattiin kesäkuussa 2011 komission tiedonannossa koskien korruption vastaista taistelua EUssa siteeraan tässä Cecilia Malmströmiä ja sisäasiain komissaaria. Siis siinä he ovat siis tässä työssä kiinteästi mukana. Tästä on ensimmäinen vuosikertomus luvassa ensi vuoden kesällä. Kumpikin koostuu kahdesta pääseikasta. Eli sellaista, ja ensinnäkin, jotka ovat Euroopan unionin laajuisia, ja toisaalta taas sellaisista, jotka ovat jäsenmaan kohtaisia. Nämä suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta siitä, siitä huolimatta haluamme seurata niiden toteutumista komissiossa yhteistyössä ulkopuolisten konsulttien kanssa työstää pilottihanketta, jonka, tar- jonka Euroopan parlamentti Olfin tehtäväksi eh, määräsi, ja sen päätarkoituksena on kehittää me- me- menetelmä eh, korruption ja julkisten hankintojen, hankintojen välisestä suhteesta ja kustannuksista. Niin on tarkoitus myöskin sitten saada pohjaa eh, jäsenmaille tehtäville suorituksille ja se on luvassa tämän vuoden loppuun mennessä. Hyvät äh, jäsenet, <clears throat> enköhän ole nyt onnistunut antamaan teille yleiskatsauksen yhteenveron nykyisistä äh, ja tulevista toimenpiteistä, joilla EUn äh, varoja pyritään turvaamaan entistä paremmin, mutta paljon tapahtuu myöskin kulissien takaista työtä komissiossa <clears throat> Äh, komission tuoremmassa toimintakertomuksessa äh, taloudellisten intressien äh, turvasuojelmiseksi, joka ennen kesätaukoa hyväksyttiin. Voitte lukea isää tästä asiasta. Toivottavasti sitten pääsen tätä raporttia teille tarkemmin tulevissa kokouksissa selostamaan. Kiitos. Komissaar. Kiitoksia komission jäsen. Haluaako joku tästä puheenvuoron? Ensin esittelijä Gair, olkaa hyvä. Ja, danke, president. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen tästä katsauksesta. Varmaan voidaan sanoa, että komissio nyt tekee työtä kaikilla rintamilla ja se on hyvä asia. Me olemme tosiaankin miettineet jo pitkään, kun ajatellaan ensinnäkin tilannetta, että meillä on olemassa Olaf ja että se tekee kunnollista työtä. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa tilanne, kun ajatellaan näitä korruptiolukuja Euroopassa, ne nyt eivät ole pahemmin pienentyneet. Eli oikeudelliset puutteet ovat ehkä puutteelliset vai onko eurooppalainen lainsäädäntö puutteellista sitten jäsenvaltioissa? Te puhuitte luvuista, jotka ovat hyvin vaikuttavia. Jossain jäsenvaltiossa on lukemat hyvin vaatimattomia. Eli kun katsotaan näitä tutkittuja tapauksia, siis ei kaikkia Olafin tapauksia, vaan loppuun käsiteltyjä tapauksia jäsenvaltioissa – niin tämähän johtaa sitten siihen, että oikeudellisia seikkoja pitää vähän katsoa uudelleen. No sitten kun puhutaan näistä oikeudellisista puitteista, jotka antaisivat mahdollisuuksia torjua huomattavasti paremmin korruptiota EU:ssa, mutta te ette varmaan osaa vastata tähän, mutta kysyisin kuitenkin, että jos näissä vahvistetuissa oikeuspuitteissa on yhtä löyhää täytäntöpanoa jäsenvaltiossa kuin tähänkin mennessä, niin mitä sitten voidaan tehdä? Sen lisäksi, että me tehdään julkista työtä, jolla yritetään vähän houkutella jäsenvaltioita toimimaan, niin meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan tehdä sellaisia ehdotuksia, että näissä kohdissa, niin kuin Saksassakin sanotaan, että miten näihin asioihin todellakin voitaisiin tehokkaammin puuttua. Eli jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön näitä oikeudellisia puitteita. Ja puuttua näihin esiin otettuihin puutteellisuuksiin ja virheisiin. Haluaisin nyt ennen kaikkea kuulla näistä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Näitä neuvotteluhan juuri käydään. Ja monissa jäsenvaltioissa on sellainen taipumus, ja sillähän on juuri perusteltu tätä rahojen hyvällä käytöllä ja petoksilla ja muulla. Ja se liittyy hyvin usein siihen, että Jäsenvaltioilla on myöskin omaa vastuullisuutta näissä kysymyksissä, joita on selkeästi korostettava. Täytyy muistaa, että olen iloinen siitä, että komissio on tarttunut näihin poliittisiin kysymyksiin, jotka olemme ottaneet esille, mutta myöskin kollegoille haluaisin esittää kysymyksen, että mitä teemme, mikäli jäsenvaltiot toimivat niin kuin pelkäämme. Kiitoksia sitten Balchitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, tikrai ačiū labai. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä aloitteista tulevaisuuden varalle. Ja tuen kollegaamme Gaia siinä, että hän epäili tai ilmaisi epäilyksensä siitä, että nämä aloitteet ehkä eivät riitä korruption torjumiseksi. Tietysti nämä itäisten rajojen aloitteet, jotka liittyvät tupakan salakuljetukseen, ovat hyviä. Markkinat ovat heikentyneet jollakin alueella, aivan kuten sanoitte, mutta pitää sanoa, että 40 prosenttia liettuessa kulutetusta tupakasta niin, se on siis 40 prosenttia on tämä osuus, mutta sanoitte, että tämä laiton kauppa lisääntyy erityisesti eteläisissä maissa, joten kysymykseni on seuraava. Olisi erittäin hyvä vahvistaa rangaistuksia niin edelleen, mutta meidän pitää selvästi sanoa, että minkälaisia institutionaalisia uudistuksia on tehtävä eri jäsenvaltioissa – niin ensi vuonna kesällä tai kesän mennessä saamme kertomukset mutta sitten 2011 vuodesta on mennyt jo puolitoista vuotta ja aloitteita on vain pitkitetty vuosia vuosia. Ettekö ole sitä mieltä, että meillä pitäisi olla erityisiä instituutioita jäsenvaltioissa, jotka olisivat vastuussa petosten ja salakuljetusten torjunnassa. Eli niillä pitäisi olla vastuu ja mandaatti tehdä näin. Ja tietysti voimme parantaa puitteita, mutta voisimme myös kehittää paremmat puitteet. Tällä tavoin. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eiku, siellä vielä. Teon, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. En excuses dat ik maar deels aanwezig zijn in verband met een... Kiitoksia. Ähm, pahoittelen tuota äskeistä puhelinsoittoa, josta oli varmaan häirit. tämä on erittäin äh, tärkeä äh, aihe ja kiitän äh, komissiota tästä puheenvuorosta vielä. Tämä on tietysti tässä valiokunnassa erittäin tärkeä asia budjettivalikunnassa ehkä vieläkin tärkeämpi. Mut eh, edellisessä eh, tässä rikollista eh, petollista toimintaa käsitellessä aloitteessa oli, kertomuksessa oli huomio tästä eurooppalaisen tason ratkaisusta, etteivät, etteivät jäsenmaat sitten omin päin lähde mitään ratkaisua etsimään, vaan että tehdään yhteistyötä Tämä on tällaisessa eh, ehdotuksen eh, eh, perusteluosassa, perustelumuistiossa esitelty, mutta en ole kuitenkaan vielä nähnyt siitä mitään tällaista vaikutuksen arviointia, josta, joka vakuuttaisi minut tämän toimenpiteen tehokkuudesta. <clears throat> Ja minulla on ehdotus siitä, että, tai vaatimus lisätiedon saamisesta täällä parlamentissa. Tässä kysymys on rikosoikeudellista tuomioista ja sanktioista. Se on aika tulen arkaa. tällä esityksellä saattaa olla aika moinenkin toiminta-alue jatkossa. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli sitten komission jäsen Shemeta voi sitten vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Um. Thank you very much. Uh, probably I will start. Kiitos. Ehkäpä aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä, joka liittyy vaikutusten arviointiin. Itse asiassa jokainen ehdotus joutuu käymään läpi tällaisen vaikutusten arvioinnin, eli ehdotus, joka on jo laadittu – liittyen näihin taloudellisten etujen suojeluun. Sitä tuettiin vaikutusten arvioinnilla, joka on julkaistu komission internetsivustolla, mutta jos haluatte saada kopion siitä, niin tietysti me annamme sellaisen. Ja sitten tulevista aloitteista, esimerkiksi tämä EPPO, Euroopan syyttäjän virasto, tällä hetkellä työstämme vaikutusten arviointia ja myöskin työstämme vaikutusten arviointia liittyen aloitteisiin, jotka koskevat äh, tätä rikosoikeutta. Ja jokainen aloite, jonka olen tänään maininnut, joutuu käymään läpi vaikutusten arvioinnin perusteellisesti. Ja olen aivan samaa mieltä parlamentin kanssa. On erittäin tärkeää, että perustatte päätöksenne analyyseille – jota komissio on laatinut ja jota asiantuntijat ovat laatineet. Sitten kysymys, joka liittyy, tai joka Kaije esitti, ja joka liittyi sääntöjen noudattamiseen jäsenvaltioissa. Tämä paketti jota me ehdotamme, jota olemme jo ehdottaneet tai jonka aiomme ehdottaa, niin itse asiassa siinä annetaan ihanteellinen puitteisto lainsäädännön täytäntöönpanolle. EPPn osalla tämä on asetus eikä direktiivi, eli itse asiassa sitä ei tarvitse siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä noin sitä voidaan soveltaa suoraan. Ja kun tällä hetkellä sitten valmistelemme näitä menettelysääntöjä liittyen rikosoikeuteen, niin otamme esille yhden kysymyksen, joka on suuri ongelma ja joka vaikuttaa näihin lukemiin, joita annoin alustuksessani. Eli olla, kaikki tapaukset, kun ne esitetään jäsenvaltio, jäsenvaltiossa, niin niitä jäsenvaltiot eivät ota huomioon tutkinnan alussa. Jäsenvaltiot aloittavat tutkimu- tutkinnat alusta asti ja itse asiassa tämä tekee tutkinnoista, tutkinnoista pidempiä ja myöskin Olafin toiminta on vähemmän tehokkaasta tällä tavoin. Ja tähän haluamme puuttua, tähän kysymykseen, ja haluamme taata, että Olafin kertomukset voivat olla käytössä jo tämän koko tutkinnan alkuvaiheessa ja koko prosessin aikana. Sitten Balchitasin kysymyksiin. Ensinnäkin savukkeiden salakuljetuksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä haluaisin ihan selvästi nyt sanoa, että ensinnäkin tämä on jäsenvaltioiden vastuualuetta, eli jäsenvaltioiden on käytettävä tai tehtävä työtä savukkeiden salekuljetuksen vähentämiseksi. Tietysti komissio voi auttaa ja me autammekin jäsenvaltioita parantamaan tilannetta, mutta olisi väärin ajatella, että komissio voisi ratkaista nämä väärennysongelmat jokaisessa jäsenvaltiossa. Näin ei tapahdu. Eli jäsenvaltioiden on otettava itse vastuuta. Ja näihin lukuihin, joita mainitsitte, 40 prosenttia Liettuassa, Liettuan savukkeista on väärennettyjä tai väärennöksiä, joten ehdotan, että katsotte tätä viimeisintä GVMC-raporttia äh, kertomusta, jossa arvioidaan laillista äh, mark- mark- markkina ja, ja näitä harmaita markkinoita siinä puhutaan väärennöksistä Lietuassa. Ja tämä 40 prosenttia main, mainitaan, että se on vähentynyt 29 prosenttia, se on vieläkin paljon, mutta kuitenkin 11 prosenttiyksiköä vähemmän vuodessa tämä luku on tippunut. Eli tämä on kuitenkin hyvä askel eteenpäin, mutta tietysti paljon enemmän on tehtävä vielä, jotta saisimme vähennettyä näiden väärennysten määrää jäsenvaltioissamme. Ja aivan kuten sanoin alustuksessani, mm, on myös olemassa uusi ilmiö, kun vahvistamme toimia itärajalla, niin näemme, että laillisten savukkeiden virrat kulkevat Välimeren maiden kautta tai jopa täältä länsipuolelta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää vahvistaa rajojamme koko Euroopan unionin alueella. Ja siksi haluamme esittää tällaisen aloitteen uudesta strategiasta 2013 vuonna. Sitten nämä institutionaaliset puitteet en tiedä ymmärsinkö aivan oikein, mutta Olavin asetuksessa tarkoituksena on ottaa huomioon, että jäsenvaltiot kääntyvät näiden elinten puoleen, jotka ovat vastuussa jäsenvaltioiden toimintojen koordinoinnista Olafin kanssa. Ja tämä, tämän on tapahduttava kaikissa jäsenvaltioissa – Eli tämän pitäisi luoda verkoston ihmisistä, jotka ovat mukana toimintojen koordinoinnissa ja petosten sekä korruption torjunnassa. No niin, siinä taisikin olla kaikki kysymykset, joita sain. Ja olen valmis äh, vastaamaan myös lisäkysymyksiin, jos sellaisia on. Ja, gibt es äh, weitere Wortmeldungen? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Tällä hetkellä ilmeisesti ei ole, mutta ennen kuin Balchitis vielä saa puheenvuoron, niin haluaisin minäkin toivottaa Olafin pääjohtajan Kesslerin tervetulleeksi valiokuntaan. Te olette aina sydämellisesti tervetullut tänne. Ja varsinkin tässä aiheessa – Täytyy miettiä, mikä on Olafin rooli ja miten voisimme miettiä uusia oikeudellisia parannettuja oikeuspuitteita ottaa käyttöön. Eli tervetuloa. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin varmaan Kessler on sitten valmis niihin vastaamaan. Eli Balchitis saa seuraavan puheenvuoron, olkaa hyvä. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, Kiitos puheenjohtaja, niin todellakin olemme onnistuneet siinä, että olemme vähentäneet väär, tupakaväärennösten määrää, mutta käytin Philip Morrisin tietoja. Ymmärrän kyllä komission jäsen, että tämä strategia voisi auttaa tulevaisuudessa ongelman kitkemisessä – eli petosten ja salakuljetusten kitkemisessä, mutta jäsenvaltioissa on kuitenkin iso kaos, kun ajatellaan, mikä on väärennettyjen tai salakuljetettujen tuotteiden määritelmä. Se on eri eri jäsenvaltioissa ja tämä tekee sen vaikeaksi, että pystyisimme toteuttamaan yhteisiä toimia. Erityisesti tänään ei puhuta juuri tästä asiasta, mutta ettekö ole sitä mieltä komission jäsen, että olisi hyvä auttaa jäsenvaltioita siinä, että määritellään näiden elinten mandaatti ja että autetaan sitten niitä työstämään nämä eri toiminnot. Käytän tässä tilaisuutta hyväkseni vastatakseni äidinkielelläni maanmieheni kysymykseen. Niin, tietenkin meidän täytyy muistaa tämä läheisyysperiaatteen olemassaolo, subsidiariteetti. Me emme voi mennä Euroopan tasolta sanella, miten jäsenmaiden toinen toistensa kanssa tulisi missäkin asiassa toimia. Mutta sikäli kun ymmärrän se, mitä, mitä on nyt ehdotettu ja mitä, mitä on täytäntöön äh, pantu äh, itä, itärajalla on ollut tuloksekasta. Jos äh, vaikkapa me mietimme instituutioiden välisen tiedonkulun tehostumista rajoilla sekä jäsenmaissa että rajat ylittävällä tavalla ja EU-ulkopuolisten toimijoiden suuntaan. Tilannehan on aivan toisen, toinen kuin pari vuotta sitten vielä. Sitä nyt tietenkin toivoisi, että, että, että salakuljetus voitaisiin nykymuodossaan kitkeä tyystiin, mutta kaikkihan toivaltavat, että tämä on prosessi, joka vaatii jatkuvaa punnartamista, jatkuvia toimenpiteitä – komissio, parlamentti ja maiden tukemina joutuvat jatkuvasti laatimaan uusia toimenpanokeinoja ja määräyksiä ja saada sitten todellakin salakuljetus aisoihin. Ja, vielen Dank, Kiitoksia komission jäsen Shemeta. Sitten onko Kesslerille ehkä näihin yksittäisiin kysymyksiin jotain kommentteja tai sitten kun ajatellaan seuraavaa kokousta 15. lokakuuta. Niin ilmeisesti minut on kutsuttu 15. päivä ja varmaankin tulen silloin puhumaan tänne näistä asioista, ellei sitten ole Olafiin liittyviä erityisiä kysymyksiä. Muuten vain toistaisin sen, mitä komission sanoi, ja siinä nyt ei varmaan ole kovin paljon järkeä. Uh, you know. Kiitoksia Kessler. Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti, erityisesti tämä valiokunta, laskevat sen varan, että Olaf on riippumaton ja siksi arvostamme kovasti sitä, että olette läsnä täällä valiokuntakokouksessamme. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli sitten kiittäisin teitä komission sen Shemeta näistä aloitteista, jotka ovat erittäin hyviä. Ja asiasta vastaavana valiokuntana me sitten puutumme niihin innokkaasti. No, tietysti hyvin monia seikkoja pitää ottaa huomioon ja olemme iloisia näistä keskusteluista. Ja toivottavasti yhdessä pääsemme sitten tyydyttävään tulokseen ottaen huomioon toissijaisuusperiaatteen ja myöskin muut parannustarpeet. Kiitos. Ja, ich fahre dann fort in der... No niin, sitten jatkamme esityslistalla eteenpäin. Seuraava kohta, numero kahdeksan, on EUn taloudellisten etujen suojamiseksi toteutettavien toimien edistämistä koskeva Herkules 3-ohjelma. Ja esittelijä Ivanova saa heti puheenvuoron ja hän voi esitellä sitten oman mietintöluonnoksensa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan tätä edellistä keskustelua, jota juuri käytiin, ja myöskin edelleen käynnissä olevaa talouskriisiä, niin yksi kielteisiä vaikutuksia on juuri se, että lailliset toiminnat ovat lisääntyneet, kuten monien tuotteiden salakuljetus, ja siksi tuen kaikkia eurooppalaisia kansallisia ohjelmia, joilla pyritään torjumaan näitä ilmiöitä ja suojelemaan EUn taloudellisia etuja. Tämä ohjelmahan käynnistyi vuonna 2004 ja se on EUn väline, jolla sitten edistetään toimia, joilla voidaan suojata EUn taloudellisia etuja. Herkule 2 ohjelma loppuu ensi vuoden joulukuussa ja meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta saamme paremmat lailliset puitteet sitten, kun hanketta jatketaan. Meillä pitää olla riittävästi resursseja Herkul kolmosta varten, koska lisäarvoa saadaan aikaan vain jos torjumme tehokkaasti näitä toimia ei pelkästään kansallisella, vaan myöskin eu tasolla. Mietintöluonnoksessani on otettu huomioon keskustelujen tulokset, joita tässä valiokunnassa käytiin silloin, kun käsiteltiin kahta työasiakirjaa ja eri lausuntoja ja asiantuntijoiden kantoja kuulemisessa, joka järjestettiin tässä valiokunnassa. Ja olen ehdottanut 22 tarkistusta mietintöluonnokseen, jotka liittyvät neljään eri aihealueeseen. Eli koordinointi, avoimuus, tulokset ja yhteisrahoitus. Ja ihan lyhyesti kommentoisin kutakin näistä. Ensinnäkin koordinointi. Meidän pitää varmentaa parempi koordinointi kolmella tasolla komission yksiköissä, komission ja jäsenvaltioiden tasolla ja myöskin viimeisenä eri jäsenvaltioiden välillä. Tarkistukset, jotka kattavat tämän, ovat tarkistukset 2, 5 ja 7, ja uskon, että tämä on tärkeää, koska ainoastaan tehokkaalla rajat ylittävällä yhteistyöllä voimme torjua laitonta kauppaa. Ja jos ei ole riittävästi tietoa näillä kolmella tasolla, niin silloin saattaa syntyä päällekkäistä työtä eri hankkeiden osalta ja hankkeiden tehottomuutta. Komission tasolla myöskin on yksiköitä, jotka antavat rahoitusta ja teknistä tukea jäsenvaltioille, OLAF, Digitaxu, Frontex ja muita. Eli tästä syystä meidän pitää varmistaa, että tehokas koordinointi näiden yksiköiden välillä toteutuu. Sitten toinen kysymys, eli avoimuus. No on aika selvää, että meillä pitää olla tehokkaampia toimia jotta voimme parantaa avoimuutta Herkules-ohjelmassa. Ehdottaisin, että komissio vuositasolla raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle siitä, miten on pantu täytäntöön tätä hanketta. Ja on tärkeää, että meillä on hyviä tietoja konkreettisista ja yksilöidyistä rahoituskohteista, ja täytyy varmistaa, että sitten täydentää muita eurooppalaisia hankkeita. Ja kaikki nämä tiedot pitäisi julkistaa ja niiden pitäisi olla saatavilla sitten myöskin internetsivuilla. Tarkistukset, jotka liittyvät tähän kysymykseen, ovat 2, 16 ja 17. Sitten kolmas kysymys, eli tulokset. No, tästähän on keskusteltu Herkuleksen yhteydessä, mutta lähes kaikkien mietintöjen yhteydessä, joita nyt tässä valiokunnassa työstetään – Meillä pitää olla välineitä, jotta voimme mitata tuloksia. Ja ehdottaisin, että komissio kehittää indikaattoreita, joissa on otettu huomioon tavoitteet vuosiohjelmissa. Näillä välineillä voimme sitten arvioida, kuinka tehokkaita hankkeet ovat ja millaisia tuloksia on saatu meidän pitää muuttaa tavoitteita, jotka on mainittu liitteessä, eli ne pitäisi siirtää suoraan asetustekstiin, jotta voimme vahvistaa tätä ajatusta. Ja tarkistukset, jotka liittyvät näihin kysymyksiin, ovat 4, 8 ja 9. Ja sitten lopuksi vielä yhteisrahoitus. Kuulemisessa kuultiin, että jotkut pienemmistä jäsenvaltioista olivat huolissaan yhteisrahoituksen tasosta ja tuen komission ehdotusta lisätä yhteisrahoituksen osuutta 80 prosenttiin joissain tapauksissa erityisesti heikossa asemassa olevien jäsenvaltioiden osalta, joilla on suurempia riskejä. Ja tietenkin täytyy noudattaa avoimuutta ja täytyy valvoa sitä, miten näitä varoja käytetään – ja että ne käytetään sitten asianmukaisella tavalla jäsenvaltioissa. Sitten ajattelin vielä muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät hankkeen vaikutusalaan, mutta minulla on vielä kysymyksiä, joihin en ole saanut vastauksia näiden keskusteluiden ja kuulemisten jälkeenkin. Eli on hienoa, että Kessler nyt on täällä jälleen paikalla ja on hienoa, että olette nyt tulleet tänne ja kiittäisin myöskin yhteistyöstä, jota meillä on kanssanne ollut tähän mennessä tässä asiassa. Ja sitten haluaisin kuulla teidän kantanne siitä, mikä on yleinen tavoite, joka Olafilla on ja mihin se pyrkii tämän uuden ehdotuksen kautta. Mikä on yleistavoitteenne? Ja sitten vielä tarkemmin, millaisia toimia aiotte toteuttaa, jotta voidaan varmistaa yhteistyö eri tahojen välillä komission sisällä, komission jäsenvaltioiden välillä ja sitten jäsenvaltioiden välillä. Eli mitä mieltä olette näistä kysymyksistä? Ja meidän täytyy välttää myöskin päällekkäisyyksiä eri hankkeissa, eri pääosastoissa. Ja sitten kysymys, johon haluaisin kuulla kantanne, liittyy tähän rahoitusvajeeseen. PMI-sopimushan umpeutuu vuonna 2016, ja olisi mielenkiintoista kuulla, miten tästä sitten jatketaan, eli miten tätä hanketta rahoitetaan vuoden 2016 jälkeen. Se on minusta aika keskeinen kysymys. Ja sitten lopuksi tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa oli puhuttu siitä, että on mahdollisia eturistiriitoja, kun katsotaan näiden hankkeiden hallintoa. Et, eli se, että Olaf hallinnoi näitä varoja ja myöskin sitten valvoo sitä, miten näitä varoja on käytetty. Katsotteko, että tässä on eturistiriita ja mitä mieltä olette tästä tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta tästä asiasta? Kiitos. Uh, thank you. I will answer just... Yes, please. Kiitos. Vast... Thank you. welcome. Thank <laughs> just wanted to give you the floor. No, no. Niin, halusin vain antaa teille puheenvuoron. Go ahead, uh, please. she was chairing earlier and I... yeah, yeah. Hän oli aiemmin puheenjohtajana, joten hieman olin tässä hämmentynyt. Niin, minä vastaan vain muutamiin kysymyksiin ja sitten annan puheenvuoron Skaudelle, joka on yksikön äh, päällikköä vastaa herkulaisohjelmasta. Eturistiriita. Olive, Olaf on riippumaton tutkija elin ja se toteuttaa tutkintoja monista asioista, aivan kuten tiedätte. Olaf on myös ollut osa komissiota ja sillä on ollut myös tällainen poliittinen toiminta tai tehtävä ja se on vaikuttanut lainsäädäntöön laadintaan samalla alalla. Ja lisäksi Perkles ja Herkules-ohjelmien yhteydessä se toteuttaa samanlaisia tehtäviä, tavoitteita näissä rahoitusohjelmissa. Se on kuitenkin rajoitettu annettu tehtävä tässä Euroopan unionin laajuudessa yhteydessä, mutta kuitenkin, eli jos on olemassa eturistiriita näiden eri tehtävien tai toimien välillä, niin sitten on olemassa eturistiriita myöskin Olafin tässä tutkintatehtävässä ja sen poliittisessa tehtävässä. Mutta en kyllä kuitenkaan usko, että näin on. Nämä ovat eri tehtäviä. Olafin, eri tehtäviä. Ja nämä kaksi tehtävää, eli poliittinen tehtävä ja sitten toisaalta tämä tutkintatehtävä, eli korruption ja petosten torjunta tehtävä, ne on annettu samalle elimelle. Se on unikum, se on kuitenkin toimiva, koska tämä poliittinen tehtävä – johtuu tästä tutkintatehtävästä. Ja sitten tämä sama pätee myöskin näiden ohjelmien, Herkules ja Perkles ohjelmien rahoitukseen. Eli me ymmärrämme paremmin sitä, että mitä pitää rahoittaa, koska meillä on tämä tutkintatehtävä ja kokemus. Me tiedämme, mitkä ovat puutteita järjestelmässä ja mit, että pitää parantaa ja miten voimme paremmin käyttää varoja. Niin nämä rahathan ovat, ne hallinnoidaan meidän puolellamme, mutta me emme kuitenkaan käytä niitä. Eli me emme hyödy, meillä itse ole edunsaajia näistä varoista. Ne menevät jäsenvaltioille. Joten tästä näkökulmasta katsottuna ei ole mitään eturistiriitaa. Sitten en tiedä oliko tämä osa kysymyksiä, mutta mainitsitte tämän rahoitusosuuden tai rahoituksen tason, niin haluaisin kysyä teiltä niin, että parlamenttina, haluaisin pyytää, että parlamenttina tukisitte komission ehdotusta, koska muuten tämä ohjelma ei välttämättä saavuta tavoitteitaan. On joitakin jäsenvaltioita, jotka vastustavat Euroopan unionin korkeata rahoitusosuuksia, mutta on kuitenkin tärkeää, että meillä on yksi tai kaksi miljoonaa, jotka menevät yhteen läpivalaisulaitteeseen, ja nämä ovat erittäin tärkeitä välineitä, joita tarvitaan väärennysten torjunnassa, ja nämä rahat varat käytetään joissakin jäsenvaltioissa, joissa ongelmat ovat suurimpia. Eli niissä jäsenvaltioissa, joiden hartioilla on suurin taakka väärennöksen torjunnassa. Eli tätä työtä tehdään hyvin sitoutuneena. Ja tämä hyödyttää koko Euroopan unionia. Joskus nämä maat eivät pysty kuluttamaan miljoonia joihinkin läpivalaisulaitteisiin, ja jos tämä rahoitusosuus on liian alhainen, niin ne eivät sitten koskaan käytä näitä ohjelmia. Eli on, tämä on erittäin tärkeä kysymys, aivan kuten sanoittekin. No sitten ohjelmien rahoituksesta kollegani kertoi yksityiskohtaisemmin, mutta kuitenkin ne rahoitetaan yleisestä komission talousarviosta. Niin, puheenjohtaja, lopetin nyt ja jos on muita kysymyksiä, yksityiskohtaisempia kysymyksiä, niin olemme käytettävissä. Kiitoksia Kessler. De Jong ja Balchitis haluavat käyttää puheenvuoron. Ja Geyer. De Jong, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Heti aluksi äh, arvostukseni esittelijälle tästä työstä. Jo tämän mainitsin työasiakirjasta keskustellessamme, ja nyt kun mennyt luonnos on tässä edessämme, äh, huomasin, huomasin siellä monta mm, yhteissovittua suositusta. Eh, en ole vielä kuitenkaan huomannut tässä vielä mitään rahoitussuoritusta kuitenkaan esittelijän tekstissä. Sehän on kuitenkin aika olennainen seikka. Tässä on eh, pienestä 10 miljoonan summasta eh, on syynsä tietenkin sille, miksi komissio haluaa tähän yhteisörahaa käyttää. Sitten vielä tästä rakenteesta esitteli tässä toisessa työasiakirjassa kertoi Olavihin erilaisten pääosastojen toiminnasta, veropääosaston, sisämarkkinoiden, näin poispäin, asioiden osaston toimista. Erityisesti Eh, siinä tuli ilmi että yhteistyö eri pääosastojen välillä, jos eh, tällä tavalla hajauttaa eh, toimensa, energiansa työ ja tehottomaksi. Toinen tärkeä seikka on se, että parlamentti ja tämä valiokunta eivät saa selostusta jäsenmaiden tilanteesta. Mehän olemme parlamentti, me, meidän olisi oikeus saada tietoa, miten varat on käytetty. Meidän pitäisi saada selkeät luvut tästä. Toivottavasti esittelee näkyy sen hoitaneen tällä tavalla Olafin arvi, ylimääräisen arvion kautta. Se on tietysti yksi tapa lähestyä tätä, mutta haluan kuitenkin tästä tehdä muutosesityksen koskien äh, meidän oikeudestamme tietoon, ettei tämä nyt sitten taas äh, verhoudu salaisuuden verhon taakse. En monta, mu, monta muuta esitystä en aio tehdä. Minusta tässä on jo puhuttu aiemmin että suorituskriteerien heikkoudesta esimerkiksi Ja jotkut ovat sitten olennaisia, kun ajatellaan tämän ohjelman tehokkuuden mittaamista ja ylipäätänsä, mikä sitten koko Herkulesohjelman lisäarvo on, niin että seikat pitää olla mitattavissa. Ja, ja tulee koulutukseen ja näin poispäin tehokkuuden mittariksi ei riitä mukana osallistujien lukumäärä, vaan se, että onko näistä kokemuksista sitten ihmisellä ollut jotakin opiksi otettavaa todellisuudessa. Ja ovatko, onko näiden palavereiden tuloksena tilanne parantunut millään, millään muuta. Ja erityisesti sitten erityisen haavoittuvien, haavoittuvien jäsenmaiden osalta ei mitään poikkeuksia pitäisi tehdä tässä mennään aivan liian pitkälle, mikä tällainen haavoittuva jäsenmaa sitten on. Sitten, siitähän jo keskusteltiin aiemmassa esityslistan kohdassa. Ja, ja no okei, tänään on yksi haavoittuva asemassa, huomenna se voi olla ihan joku, joku, joku toinen. Jonkin verran joustoa tarvittaisiin, vaan ei puhuttaisi jäsenmaista, vaan poikkeuksellisista tilanteista ehkä – mieluumminkin. Ei tässä kannata lähteä, lähteä sormella osoittamaan tiettyjä jäsenmaata erityisen herkäksi. Kiitoksia. Siinä oli aika monta kysymystä. Sitten Balchitis. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen lähinnä esittelijälle. Ensinnäkin sanoisin, että hän on valmis kirjoittanut erittäin laadukkaan mietinnön, vaikkakin se on aika monimutkainen. Mutta tänään on kuultu Olafin riippumattomuudesta. Jotenkin se jäi syrjään, kun keskustelimme Olafin uudistamisesta, ja nyt tulos on, tilanne on mikä se on. Olaf on riippumaton toimielin, mutta se on samalla kuitenkin osana, osana komission rakenteita. Ja mietinnössänikin olen maininnut tilanteen 2011 vuonna, ja tämä tilanne liittyy laittomiin varojen takaisinperintään, kun niitä ei ollut oikealla tavalla käytetty jäsenvaltioissa. Minun käsittääkseni meidän pitäisi olla hyvin selkeitä näissä asioissa – ja pitäisi laittaa mustaa valkoiselle, että komissio on vastuussa laittomasti käytettyjen varojen takaisinperinnästä, koska muuten vastuu kysymys tulee sitten esille. Kessler jo totesi hyvin diplomaattisesti, että tällä hetkellä Olaf suorittaa tehtäviä, jotka eivät varsinaisesti kuulu Olafille eurooppalainen syyttäjä, jos olisi olemassa, niin silloin tätä ongelmaa ei olisi. Mutta nyt kun puhutaan laittomasti käytettyjen varojen takaisinperinnästä, niin se vastuu kuuluu komissiolle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Gaia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin toivotan onnea tai onnittelen tästä mietitulonnoksesta. Tässä on tehty hyvää työtä. Sen luonnoksen pohjalta, jonka saimme komissiosta. No, olen samaa mieltä monista asioista, mutta on kuitenkin kaksi kohtaa, jotka ovat hyvin keskeisiä, ja teidän ja kollegoiden kanssa haluaisin keskustella niistä. Ja on kyllä sympatiaa kollegia De Jongin kantaa kohtaan myöskin. Ensinnäkin meillähän on yhteinen periaatteellinen tehtävä komissiolla ja jäsenvaltioilla suojella rajoja ja torjua salakuljetusta ja näin suojella EUn taloudellisia etuja. No, loogisesti tässä tarvitaan siis runsaasti yhteisrahoitusta. Ja ymmärrän perusteen, että tietysti on jäsenvaltioita, ja Kesslerkin puhui tästä, jotka eivät selviydy tästä tehtävästä. Mutta mitä tapahtuu, jos nyt heti aluksi olisi, otettaisiin esille ne jäsenvaltiot, joiden pitäisi hoitaa nämä ja jotka hiukan vapautettaisiin tästä tehtävästä. Eli mikä sitten olisi tulos, jos nämä merkittävät summat, jotka saadaan tupakkateollisuudesta, jotka, joita käytetään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Siis tiedän, että monilla jäsenvaltioilla on ongelmia suorittaa näitä toimia. Esimerkiksi Saksassa tämä on perustuslaillinen ongelma. Eli tällainen korvamerkintä. Ja toisaalta jäsenvaltiot ovat saaneet merkittäviä summia ja heidän täytyy myöskin omilla varoilla hoitaa näitä tehtäviä. Eli tämä, näiden suhde toisiinsa. Eli meidän pitää hiukan joustavammin keskustella, eikä vain sanoa, että no, valitsemme osan jäsenvaltioista, joille EU myöntää suurempaa yhteisrahoitusta. Mielestäni näin voidaan tehdä, mutta jos kaikki jäsenvaltiot sitten toteavat, että heillä ei ole enää varoja vahvistaa rajavalvontaa, että hekin, nekin tarvitsevat lisää yhteisrahoitusta EUlta. Tämä on aika suuri tehtävä, mutta De Jongin kanssa oli samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi käsitellä tätä asiaa hiukan joustavammin. No sitten tämä kattavuus on toinen seikka. Minä hiukan hämmästytti se, että komissio niin sanotusti näiden rajavartiotoimien osalta on painottanut Euroopan itärajaa. Ei niin, etteikö se olisi tarpeen, mutta Euroopan raportista tiedetään, että on ainakin kolme tärkeää reittiä tupakkoi, tupakan salakuljetuksen osalta ja itäraja on vain niistä yksi. Ja komission sen Shemeta sanoi, että hän tekee tästä toimintasuunnitelman, joka tulee sitten oikea-aikaisesti ja joka on oikeasuhtainen. Ja sitten täytyy miettiä myöskin hankkeen laajuutta uudelleen ja täytyy miettiä, miten jäsenvaltiot saadaan tässä nyt tarkemmin tämän hankkeen toteutukseen mukaan. Eli meidän täytyy miettiä tätä kattavuutta ja sitten jäsenvaltioita, joille annetaan vähän enemmän yhteisrahoitusta. Eli näitä seikkoja pitäisi miettiä vähän vielä lisää. Siis Kiitoksia sitten Skilakakis. Thank you, Mr. President, and I would first like to... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä. Minulla on vain eh, pari, pari pientä asiaa, joissa olen hiukan eri linjoilla. Ensinnäkin nämä haavoittuvat jäsenmaat. Kysymys minä on, olen nyt ainakin yhdestä sellaisesta lähtöisin. Minusta on erheellistä tällaista, myöntää tällaista poikkeusta, koska, koska mitä, mitä vähemmän jäsenmaan, pienempi jäsenmaiden yhteisrahoitusosuus on, sitä enemmän sitten eh, eh, jäsenmaa on altis käyttämään rahat väärin. Jos, se, heiltä on, jos 90 prosenttia rahasta tulee EUlta, eh, silloinhan eh, on suuri vaara, ettei sitä tule oikeaan käytetyksi. Eh, jos todellakin vakavissamme haluamme suitsia laitonta tupakkakauppaa, siitä tuotto on huomattu moninkertainen verrattuna sijoitukseen. Eli ei, ei mitään poikkeuksia haavoittuvien jäsenmaiden osalta. Näin ovat vakavissa, enemmän tosissaan omassa, omassa toiminnassaan ja panevat rahat parempaan käyttöön. Ja toinen seikka, jonka haluan, haluaisin ostaa esille, on, koskee Olafin paikan eh, päällä tehtäviä eh, tutkimuksia. Minusta Olafin kuuluisi tässä, tässä asiassa olla aloitteellinen Transparency Internationalista eh, näistä indekseistä eh, tiedämme, tätä barometreista tiedämme, jossa eh, pyritään mittaamaan julkista, julkisessa mielipiteen käsitystä lahjonnasta julkisissa, julkisissa palveluissa esimerkiksi, niin niistä tiedämme, että, että joissakin jäsenmaissa lahjotaan on hyvinkin tavanomaista erityisesti jos äh, salakuljettajien reitit sattuvat halkomaan tätä äh, nimenomaista maata. Niin ikään tiedämme, että äh, näissä tapauksissa korruptiosta, korruptio muuttuu systeemiseksi ja, ja on hyvin, hyvin vaikea saada ketään paljastamaan asioiden todellista tuloa. Eli näin ollen Olafin oma aloitte tutkimu, tutkimukset ovat sitä tarpeellisempia. Näinhän ei ole asianlaita tänään. 90 prosenttia Olafin selvitystyöstä tapahtuu jonkin aloitteesta tai ilmiantajien toiminnan seurauksena. toisaalta me tarvitsemme tältä osin indikaattoreita kosolti ja, ja hyvä, että esittelijä tähän juuri on kiinnittänyt huomiota koska tässä äh, yhteiset tappiomme ovat suuret haavoittuvissa jäsenmaissa ja muuallakin, mutta erityisesti näissä haavoittuvissa jäsenmaissa äh, ne rahat ovat pois eläkeläisiltä ja muilta äh, ihmisiltä, joiden palkkoja leikataan. Eli tässä pitää olla tehokkaa. Ja, vielen Dank, Kollege Skylakakis. Kiitoksia. Seuraavaksi Gressle, olkaa hyvä. Vielen Kiitoksia. Pääjohtaja, olemme huolissamme tilanteesta, koska emme nyt ihan tiedä, missä nämä rahat ovat. Eli olisi hyvä, jos siis Olafhan rahoittaa tätä koota, niin olisi hyvä, jos saisimme tästä vähän raportteja. Eli haluamme tietää, mitä rahoilla on tehty ja onko tämä hanke toiminut kahden vuoden aikana. Eli olemme todenneet, että emme nyt pitkällä aikavälillä oikeastaan tai keskipitkällä aikavälillä tiedä, mitä näille varoille on tehty. Ja mitä mieltä henkilökohtaisesti olette siitä, että nämä savukerahat, jotka Olaf on saanut tupakkateollisuudelta, eivätkä hän, hekään oikein tiedä, miten näille varoille on käynyt. Tämänkin olemme saaneet kuulla. ja nämä tupakkarahat neuvostossa – on neuvoteltu. Ja jos komissio voisi tehdä tästä jonkinlaisen syytoksen, niin voitaisiin sanoa, että neuvottelut on hoidettu huonossa. Eli 90 prosenttia menee jäsenvaltioihin ilman mitään valvontaa siitä, miten näitä varoja käytetään, ja meidän täytyy sitten nyt sitten katsoa, miten kaikki on toteutettu. Eli mitä mieltä olette siitä, että voisimme ehkä uudelleen neuvotella näiden rahojen jaosta en usko, että mahdollisuudet ovat kovin niin hyvä, mutta onko teillä erilainen näkemys? Ja tehän olette sitten se henkilö, joka neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa, eli onko Olafilla lista siitä, mitä pitää tehdä ja mitä ei ole tehty viime vuosina. Eli missä jäsenvaltioiden olisi pitänyt käyttää näitä varoja, mutta eivät kuitenkaan ole niitä siellä käyttäneet. Kiitos. Kiitoksia. Eli tässä on nyt aikamoinen nippukysymyksiä. Eli pääjohtaja Kessler, jos, tai jos avustajanne voisivat sitten vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Yes. Uh, I pick. Niin, minä valitsen neljä kysymystä. Philip Morris mainittiin ja yleisemmin nämä tupakkateollisuuden maksut. Mutta ensinnäkin yritetään olla sekoittamatta eri asioita. Tällä ei ole mitään tekemistä Herkulesohjelman kanssa. Tietysti mielelläni vastaan kysymykseen ja annan kaikki tiedot, mutta Herkulesilla ei ole mitään tekemistä tämän rahan kanssa, joka tulee Philip Morrisilta tai muilta tupakkateollisuuden yrityksiltä. Herkules on Euroopan unionin ohjelma, jota Euroopan unioni rahoittaa. Tupakkateollisuus tai jotkut toimijat siellä ovat sopineet Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa monta vuotta sitten, sen jälkeen kun Jyrkissä oli oikeudenkäynti, he sopivat saivat aikaisesti laillisen sopimuksen ja vuosittain tämän perusteella ne maksavat sellaisia summia jäsenvaltioille ja myöskin Euroopan komissiolle. 9,7 prosenttia niiden maksuista, joista sovittiin tämän oikeudenkäynnin perusteella – 9,7 prosenttia näistä vuosittaisista maksuista menee Euroopan komissiolle ja loput menevät jäsenvaltioille. Eli 9,7 prosenttia, joka tulee Euroopan komissiolle, menee sitten yleiseen Euroopan komission talousarvioon tuloina Euroopan unionille. Eli se ei mene Olafille ja vielä vähemmän Herkulesohjelmalle. Eli Tämän pitäisi olla selvä asia, sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Eli tupakkateollisuus ei rahoita meitä millään tavalla, vaan toistan, että tämän Euroopan unionin yleinen talousarvio, josta nämä varat tulevat. Sitten tieto tai tiedon puute. Nyt puhutaan siis Herkulesista. Herkules varat jotka osoitetaan Olafille, ja kuinka ne sitten käytetään jäsenvaltioissa. Ensinnäkin me emme vain anna rahaa, me annamme varoja tiettyyn hankkeeseen. Ja on kolmen tyyppisiä hankkeita. Yksi on kallein, eli se, että rahoitetaan näitä välineitä. Eli ostetaan hyvin kalliita valvontavälineitä, eli satelliitteja, läpivalaisulaitteita ja tällaisia laitteita. Eli on hyvin helppoa nähdä, että ostetaanko näitä vai ei ja käytetäänkö niitä vai ei, koska ne on olemassa. Sitten toinen on koulutus. Eli tähän ei kulu niinkään paljon rahaa. Se on niin kallis, se on vain pieni osa tästä budjetista. Ja sitten pieni osa varoista menee jäsenvaltioiden osuuksiin, että ne ovat mukana tietokantojen verkostoissa, jolla autetaan sitten selvittämään näitä reittejä ja vähentämään salakuljetusta. Eli kaikki tämä tieto on täysin avointa Eli se, kuinka jäsenvaltiot käyttävät varoja ja kuinka Herkules-ohjelman varoja käytetään Olavissa ja jäsenvaltioissa, tämä on täysin avointa tietoa. Ja se on saa, kaikkia saatavilla. Eli tätä tietoja ei tarvitse pyytää, joka, vuo, joka vuosi tehdään yksityiskohtainen raportti. Ja Tämän vuoden raportti julkaistaan ensi viikolla. Aivan kuten joka vuosi se toimitetaan teille. Ja jos te tarvitsette jotakin muuta, niin voitte pyytää. Mutta se kattaa kaiken. Joten me tiedämme aivan tarkalleen, että kuinka varat käytetään jäsenvaltioissa. Ja te voitte todellakin saada tämän tiedon myös itsekin, koska nämä tiedot eivät ole salaisia eikä rajoitettuja. Ne ovat aivan julkisia ja ne julkaistaan ensi vuonna, eli ensi viikolla, eli näette itse. Budjettivaliokunnassa olen huomannut, että on tehty, Kressel on tehnyt va- tarkistuksen, eli me emme anna 10 miljoonaa ennen kuin pääsemme näihin tietoihin käsiksi turvetussa huoneessa tai tiloissa. Aivan kuten sanoin jälleen kerran, te pystytte näkemään, että kuinka varat käytetään ja kaikki tiedot ovat täysin julkisia. Nämä eivät liity miten, mihinkään tutkimuksiin tai tutkintoihin. Sitten kolmas kommentti ihan nopeasti. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä Geyer tässä sanoi. Minäkin olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla tiettyä joustavuutta ja puhuin jo siitä, että pitäisi olla mahdollisuus saada korkeampi rahoitusosuus, yhtä miljoonaa vähempää ei läpivalaisulaita ole koskaan maksanut. Se voi olla jopa kaksi miljoonaa ja jäsenvaltiot eivät, jotkut jäsenvaltiot, suurin osa jäsenvaltiosta ei pysty hankkimaan yhtä läpivalaisulaitetta. Eli puhutaan sellaisesta laitteesta, jolla voidaan havaita esimerkiksi rekka tai juna, tai, eli ne ovat todellakin valtavia ja ne ovat tehokkaita. Niillä voidaan valvoa tupakan salakuljetusta. Ne ovat erittäin tärkeitä välineitä, mutta ne ovat erittäin kalliita. Eli jos meillä ei ole korkeata rahoitusosuutta, niin jäsenvaltiot eivät koskaan osta niitä, mutta olen kuitenkin joustava, enkä halua sanoa etukäteen, että mitkä jäsenvaltiot voivat sitten ottaa tällainen korkean rahoitusosuuden ja mitkä eivät, koska kyseessä ei ole samat maat joka kerta, eli tämä haavoittuvissa asemassa oleva maiden joukko muuttuu. Ja komissio on myös samaa mieltä Kajarin kanssa tästä itäraja kysymyksestä. Se oli itäraja, mutta nyt komissio työskentelee ja maaliskuun mennessä meillä on kattava suunnitelma tai tiedonanto oikeastaan komission puolelta siitä, kuinka tupakkaa salakuljetetaan Euroopan unioniin yleisesti. Eli kyseessä ei ole ainoastaan itäraja, vaan tämä ilmiö on maantieteellisesti liikkuva ja me tarvitsemme kattavamman suunnitelman ja paremman tavan käsitellä tätä, eli tämän tiedonannon kautta sitten asia otetaan esille. Yeah, thank you very much. Kiitoksia. Että vastasitte näihin kysymyksiin. Onko muita kollegoja, jotka haluavat käyttää vielä puheenvuoron? Gressel, olkaa hyvä. No, tästä oli tietysti jo apua, eli kiitoksia näistä tiedoista. Eli olisi hyvä, jos nyt saisimme tietää, mitä Herkulesvaralle on tapahtunut. Eli lähettäkää meille tämä lista. Meillä ei sitä ole. Me olemme sitä pyytäneet, emmekä ole sitä saaneet. Ja tämä johti siihen, että me päätimme tästä varauksesta, koska jo jonkin aikaa olemme pyrkineet tähän. Eli minua nyt vähän ihmetyttää se, mitä juuri sanoitte. Jos tämä nyt todellakin on näin, niin olisi hyvä, jos voisitte todellakin välittömästi toimittaa meille nämä tiedot. Me olemme iloisia siitä, jos me saamme ne, me olemme tätä jo esittäneet näitä kysymyksiä jo monta kertaa Olafillekin viimeisessäkin kokouksessa. Halusimme näitä, kun puhuimme viimeksi Ivanoman työasiakirjoista. Ja siitä syystä, syystä pyytäisin, että vihdoinkin saisimme nämä tiedot. Kiitos. Ja, Dank. Kiitoksia, Gresle. Ehkä Kessler voi vielä selventää, jos voisimme saada tämän luettelon I'm not sure which kind of list... Mistähän luettelosta nyt on kysymys? Minulla tässä kirje, päiväämätön sellainen, jonka johtajani on lähettänyt suoran edustaja Kreslelle, jossa luetellaan kaikki ne summat, jotka jäsenmaat ovat saaneet äh, äh, tupakavalmistajilta. Eli tämä, tämä lista on jo lähetetty ehkä muutama vuosi sitten, eh, muutama päivä sitten. Anteeksi, jos ei tämä ole se, niin mistä sitten on kysymys? Niin Kres, oliko näin? Niin kiitoksia. Viimeksi tästä keskustelin, kun keskustelimme Herkuleksesta, niin kysymme, mitkä jäsenvaltiot saavat kuinkakin paljon näitä tupakkarahoja. Ja pyysimme, että saisimme luetteloon niistä hankkeista, joissa käytetään varoja Herkuleksen piirissä jäsenvaltioissa ja millä tavalla näitä infrastruktuureita sitten rahoitetaan, joita siellä nyt tällä hetkellä on. Se, mitä nyt on hankittu, ei kuulemma enää toimi. Me haluaisimme nyt luotettavia tietoja siitä, mitä on rahoitettu, toimiiko se. Ja sitten kysyisin vielä, onko Olafilla ehkä luettelo niistä asioista, joiden pitäisi tapahtua jäsenvaltioissa, mutta joita ei kuitenkaan ole tapahtunut. Herkuleksen osalta emme ole saaneet näitä tietoja ja olemme kuitenkin monta kertaa pyytäneet tietoja näiden varojen käytöstä. Ja tästä syystä meillä on tämä varauma tälle tuelle, koska meidän täytyy saada tietää, missä puutteita on Herkuleksen varojen käytön suhteen. No, tuliko asia nyt selväksi, Kessler? Also. Selväksi tuli. Meillähän on tässä nyt kolme äh, luetteloa, joita me, siis kolme luetteloa, joita me tähän nyt sitten peräänkuulutetaan. Ensinnäkin listasi tupakateollisuuden äh, jäsenmaille antamista määrärahoista, summista, eri perustuen eri sopimuksiin. No, tämä no, se on äh, matkaan lähteneet, ei sillä Herkuliksen kanssa mitään tekemistä ole, mutta jos sellaista meiltä toivotaan, niin hyvä on. Ja toinen äh, kertomusselostus, äh, luettelo, käsittelee sitten sitä, että kuinka paljon jäsenmaat ovat herkulisrahaa jäsenmailta, Olafilta saaneet ja tämä on, nämä summat ovat mukana tässä vuosi, vuosikertomuksessamme. Sitten me, se on tämä ensi No niin, se on, saatte sen ensi, eh, ensi viikolla ensimmäistä kertaa, kun Kesslerin Olafissa olon aikana. No ensi viikolla kumminkin on tämmöinen tulossa. Ei se kahta päivää, kaksi päivää sitten siitä sen laatimista päätetty, mutta yli vuosi sitten. Eli saatte yksin, yksityiskohtaisen kertomuksen tästä rahoituksesta. Noin voimme myöskin noin jälkijättöisesti toimittaa näitä selontekoja, jos teillä on jotain kysyttävää menneiden vuosien rahoituskrateista, ei se mitään sen kummempaa salattavaa tietoa ole, siitä vaan, jos haluatte. Ja kolmannekseen, nyt on minulla valkeni, haluatte luettella eh, niitä, mitkä hankkeet eivät ole jäsenmaissa toimineet ja onnistuneet, mitä tulee korruptiovastaiseen taisteluun, mitkä ovat eh, jäsenmaakohtaiset eh, puutteet. No, se on tämmöinen tyyppisten ar- arviointi, johon meidän täytyy toteuttaa. Siihen saattaa vierättää aika, jos tovi jos toinenkin. Sitä lähdemme läpikäymään maittain. Tällä maakohtainen kenttä, kenttä ruohonjuuritason selvitystyö käynnistetään. Ei sekään liity Hirkulekseen. Se, tämä koskee jäsenmaiden tilannetta no, yle, yleisemmin liittyen siihen, miten halukkaita ja kykeneviä he ovat teknisesti taistelemaan salakuljetusta vastaan. Vielen herzlichen Dank. Kiitoksia. Tämähän sai suosiota. Ja De Jong on vielä pyytänyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, pyrin nyt puhumaan englantia, jotta tämä viesti varmasti menee nyt Perille, koska tässä kysymyksessä oli hieman Tämä Ensimmäinen kysymys liittyy tähän 10 miljoonaan, joka myöskin tilintarkastustuomioistuimen mukaan puuttuu ohjelmasta. Eli 10 miljoonaa euroa on vähemmän tupakkateollisuudesta ja myöskin näistä rahoista, joita komissio pyrkii käyttämään tupakan salakuljetuksen torjuntaan. Eli sanotaan, että tässä ei ole suoraa linkkiä, mutta tietysti tässä on, koska jos torjutaan tupakan salakuljetusta, niin tämä on juuri se määrä rahaa, jota tupakan tuottajat meille on, ovat tarjonneet. Eli en ymmärrä tai en kritisoi tätä järjestöä, se on ihan hyvä näin, mutta seuraavalla ohjelmakaudella Herkules 3 ohjelma ohjelmassa on ongelma, koska tupakan tuottajilta tulee vähemmän rahaa kuin mitä käytetään salakuljetuksen torjunnassa. Ja sitten tämä on aivan uusi tilanne. Eli ehkä meidän pitäisi käyttää 10 miljoonaa, mutta sitten meidän pitää löy- selvittää, että onko salakuljetuksen torjunta ykkösprioriteetti vai haluammeko torjua muun tyyppistä salakuljetusta, siis ei tupakan salakuljetusta, vaan muuta salakuljetusta. Monet yritykset valittavat, että esimerkiksi Philips valittaa siitä, että heidän, niiden tuotteita väärennetään ja tällä hetkellä tähän ei ole varoja tai on vähän, mutta ei paljon. Ehkä meidän pitäisi lisätä tätä toimintaa, mutta meidän pitää kuitenkin keskittyä edelleen tähän tupakan saljakuljetuksen torjuntaan, jos varat tulevat eh, tupakkateollisuudessa. Eli tämä liittyy tähän 10 miljoonaan. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys liittyy hieman siihen, mitä kollega Gresli sanoi, eli itse asiassa haluaisin mennä vielä yhden askeleen pidemmälle. On hy- ihan hyvä sanoa, että meillä on tällaisia läpivalaisulaikehankintoja, hankintoja ja yleensä halutaan laitteistoja, halutaan tietokoneita ja sitten rajavalvonnassa halutaan läpivalaisulaitteita, mutta tämä on vain alkua. Halutaan myöskin tietää, että mitä näillä laitteilla tehdään, kuinka usein näitä on käytetty, minkälaisia tuloksia on saavutettu, kuinka paljon näitä salakuljetettuja tuotteita on havaittu ja niin edelleen. Eli tätä tilintarkastustuomioistuin tietysti kysyykin. Eli raporteissa sanotaan, että on 67,9 miljoonaa euroa, joka on sitten 2010 takaisin, mutta kuitenkin sanotaan, että ei ole osoitettua yhteyttä näissä ja Herkules-ohjelmassa. eli haluammekin tietää, että mitä on annettu jäsenvaltioille ja mitkä tulokset on saavutettu näillä toimilla. Ja sitten lopuksi koordinaatiokomissiossa on sellainen asia, jota voidaan parantaa. Mitä sanoitte kom- korruptiossa on se, mitä Malmström on jo luvannut, eli hän on luvannut raportin korruptiotilanteesta jäsenvaltiosta. Hän on tehnyt työtä tämän asian kanssa jo pitkän aikaa, eli me emme tarvitse toista raporttia. on tyypillistä, että te ette tiedä tällaisesta asiasta. Pahoittelen, mutta näin se on. Yeah. thank you very much. No niin, kiitoksia. Nyt sitten vielä esittelijä voi pitää loppupuheenvuoron. Ole hyvä. Uh, really briefly, I'm... Uh, Kiitoksia ihan lyhyesti. Kiitän kaikkia uh, kollegoja heidän kommenteistaan ja huomioistaan. Ovat hyvin arvokkaita. Pyytää, aionkin kutsua kaikki varjoesittelijät kokoon koolle lähipäivinä niin että voimme äh, keskustella mahdollisista muutosyrityksistä ja muista ideoista. Olafille lämpimät kiitokset heidän äh, kommenteistaan, puheenvuoroistaan ja yhteistyöhalukkuudestaan. Ja, ja odotan innostuneena mm, äh, varjoesittelijöiden kanssa käytävää hedelmällistä keskustelua. Tämit. no niin, kiitoksia. Tämä kohta esitys siis käsitelty, eli Tänäinen kokous on päättynyt. Eli valiokunnan kokous päättyy ja jatkamme sitten huomenna jälleen kello yhdeksän samassa kokoussalissa. Kiitoksia kaikille osanottajille ja kokous päättyy. Kiitos.